Diamo inizio. Benvenuti a tutti. Diamo inizio alla... Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa valiokuntakokoukseen. Pieni muutos päivän esityslistaan ensiksi, jos teille sopii, niin ehdotan, äh, että kohdat 6 ja 7 otetaan tarkastelun kohteeksi ennen kohtaa viisi. Ja tällä tavalla meillä on mahdollisuus käydä keskustelua maatalouspääosaston varapääjohtaja herra Mykelen kanssa. Ja siinä yhteydessä voimme ottaa myöskin talousarvion 2013 vuodelle käsittelyyn kohteeksi. Hän tulee olemaan läsnä myöskin Albert Vesin mietinnön käsittelyn yhteydessä. Ja jos tämä sopii teille, niin voimme hyväksyä esityksestä luonnoksen tämän muutoksen kerran. Selvä. Pöytäkirjat ja niiden hyväksyminen 25. ja 6. tammikuuta ja 1. helmikuuta järjestetystä kokouksista tänä vuonna, jos mitään huomautuksia ei kokouksen loppu mennessä esitetä, myöskin pöytäkirjat hyväksytään. Tämän päivän kokous televisioidaan ja lisäksi minulla on sen verran kerrottava teille nimittäin maatalousasiasta Vastaava komissaari Siolossa tulee paikalle 15.3. hän tulee esittelemään meillä lainsäädäntöohjelman vuodelle 2012. Dassan Solos tulee siis paikalle 15.3. ja hän esittelee meillä Euroopan komission ohjelman vuodelle 2012. Niin ikään olemme esittäneet kutsun myöskin komissaari Hedallille, joka vastaa eläinterveyskysymyksistä. Hän tulee vieraksi 12.4. Nämä kaksi keskeistä päivämäärää on nyt hyvä pistää ylös. 15. päivä äh, tätä äh, maaliskuuta äh, Solossa ja 12. huhtikuuta Dalli. Sitten eteenpäin kohta neljä. Toivottavasti kaikilla on äänestyskortit mukana. Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde, Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet. Valmistelija tässä asiassa on varapuheenjohtaja Nikulesku ja liikennevaliokunta on vastuuvaliokunta. Nyt kysymyksessä on lausuntoluonnoksen hyväksyminen, johon on esitetty 35 tarkistusta. Haluaako valmistelija esittää puheenvuoron? Kyllä, lyhyesti puheenvuoro sinulle ja sen jälkeen siirrymme äänestykseen. Nu uh, Haluaisin esittää kiitokset uh, kaikille kollegoille, jotka esittivät tarkistuksia. Ne olivat kaikki varsin rakentavia ja hyödyllisiä. Ja siksi uh, ehdotankin, että niistä voidaan äänestää puolesta. Tämä on kaiken kaikkiaan mielestäni näiden tarkistusten myötä nyt varsin pätevä lausunto, joka täydentää varsinaisen mietinnön kokonaisuutta. Grazie. Kiitos varapuheenjohtaja Nikulesku. Ja sitten voimme siirtyä äänestykseen. Onko kaikilla jo äänestyskortit valmiina? Hyvä. Äänestys alkaa ja tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Respinto. Hylätty. Non l'avevo mica visto. Chi è che... En edes huomannut tulosta. No niin, Puheenjohtaja, eikö voitaisi äh, nyt siirtää tätä äänestystä, koska demareita ei ole riittävästi paikalla. Tämähän meni läpi nyt ihan muutta mutkitta. No niin, eteenpäin. Tarkistus kaksi Dantanilta. Ja äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus kolme menossa. Hyväksytty. Sitten viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän. Ja äänestys alkaa. Seitsemän menossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi yhdeksän. Tarkistus numero yhdeksän ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kymmenen ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tarkistus 10 hyväksyttiin. 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12. Tarkistus 12 siis menossa ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 seuraavaksi ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 14. Äänestys alkaa. Äänestämme tästä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17. 17. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19. 19. Tarkistus 19 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 22. 22 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24. Tarkistus 24 ja äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 27. Äänestys alkaa. 27 menossa. Äänestys päättyy. Hylätty. 28. Seuraavaksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 siis menossa ja hyväksytty. 29 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. 29 ensimmäinen osa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten toinen osa 29 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 30. 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 31. Äänestys alkaa 31. Äänestys päättyy hylätty. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä siis hyväksytty. Ja sitten 33. Äänestys alkaa. 33. Tarkistus menossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34. Ei. Se raukeakin, joten 35 on seuraavaksi äänestysvuorossa. Äänestys alkaa, tarkistus 35, äänestys päättyy. Ja nyt Hyvät kollegat, koko tekstistä tällä tavoin muutettuna. Äänestys alkaa, siis loppuäänestys menossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja onnittelut varapuheenjohtaja Nikoleskulle. Okei. Okay. Bene, continuiamo. Ci muoviamo subito. No niin, sitten siirrymmekin seuraavaksi suoraan kohtaan kuusi. Komission tiedotus sokerimarkkinoiden tilanteesta Euroopan unionissa ja maailman markkinoilla. Vielä kerran maatalouspääosaston vara äh, pääjohtajalle äh, tervetuloa toivotukset, että hän selvittää meille nyt sokerimarkkinoiden tilannetta ja niin kuin tiedätte, tonnin, sokeritonnin hinta on noussut yhtäkkiä yli tuhanten dollariin. Meillä on myöskin VTOn päätös viime torstailta, jossa esitettiin Euroopan komissiolle sellaista, että 500 euro ylimääräinen korvaus ja tuki poistettaisiin ja jos kiintiön ulkopuolella tuotetaan sokeria ja glukosimäärä on korkea, siirrytään nollatasolle niissä tapauksissa, jossa kyse on yli 500 000 kilon sokerin määrästä. Ja tämän tyyppisessä tilanteessa julkistettaisiin hankintakilpailu. Mutta niin kuin sanottu, asiasta voidaan sitten myöhemmin käydä keskustelua ja komissiolle voidaan esittää myöskin kysymyksiä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskoakseni e, minulle riittää lyhyesti puhe, lyhyehkö puheenvuoro. Nyt maailmanmarkkinahinnathan ovat hyvin korkeat. Sen jälkeen olemme voineet todeta, että EU-markkinoilla, joissa yleensä ovat hinnat olleet korkeammat, ovat nyt sitten äh, muodostuneet hyvinkin eh, mielenkiintoisiksi vientikohteiksi, erityisesti äh, AKT ja, e ja Afrikan maista käsin. Mutta näinhän nyt sitten asia ei enää ole koska maailmanmarkkinahinnat ovat nyt jo lähestulkoon korkeammat kuin EUn hinnat ovat olleet. Reformin aikoihin markkinahinnat alenivat EUssa johtuen viitehinnan laskusta. Kun tämä suuntaus pysähtyi noin vuosi sitten, Silloin meillä oli hintaa, hintaa sokeritonnilla noin 479 euroa keskimäärin. Tuolloin maailmanmarkkinahintojen suhteen on tapahtunut saamiemme tietojen mukaan hinnankorotusta, nousua maailmanmarkkinahinnoissa. Näissä olosuhteissa, tässä tilanteessahan komissiolla on velvollisuus varmistaa, EUn markkinoiden saatavuus. Uudistushankkeen tuoksinnassa tulimme poistaneeksi erityisen järjestelyn, jossa erityinen kiintiö oli ainoastaan, ainoastaan täysiaikaisille sokerijalostajille. Heillä ne ovat niitä, joita ei ole, ole tuotantoa, kuten esimerkiksi sokerijuurikasta, vaan pohjaavat sitten tuotantonsa sokeri, sokerin, sokeriruon ja muiden sokerin lähteiden tuonnille, samoin sitten näistä Afrikan maista, AKT-maista tai myöskin Serbiasta ja Kroatiasta josta sokerin raaka-ainetta tuodaan. Näin tietenkin markkinat ovat vähemmän houkuttelevat nyt verrattuna maailmanmarkkinahintoihin <clears throat> Ja näin aloimme nähdä jo no, tulevaisuudessa vajetta, erityisesti mitä tulee AKT-maiden tuotanto, tuontiin. Tuonti on vakiintunut noin miljoonaan tonniin. Äh, tämä kampanjahan tai tuotantojakso alkaa syys taitteessa. on 98 euron tulli, tulli esimerkiksi Brasiliasta. Sitä on lykännytty elokuun loppuun. Samalla sitten olemme voineet myöskin sitten lisätä kiintiöiden ulkopuolisen sokerin tuontia, kun olemme kerran poistaneet tämän 98 euron tuontitullin, mikä sitten ei enää ole ollutkaan tarpeen, koska tuonti, tuonti hiljeni ja väheni. Minkä vuoksi komissio on nyt sitten päättänyt, että, että EU-markkinat sitten huoletaan tällaisen yhteisjärjestelyin sekä maailmanmarkkinoilta että sitten kotimaan markkinoilta noin keskimäärin viiden, eh, viiden, 500 miljoonan eh, tonnin kuukausit eh, vien tuonnein. Kuten puheenjohtaja äsken totesi, hinta on noin 500 eurossa tonnilta ja me olemme päättäneet sitten lykätä tätä, tätä tuontia, jonka ansiosta se on sitten tullut eh, edullisemmaksi. Me olemme sitten eh, myöskin päättäneet mahdollistaa eh, sokeriruoan tuonnin kehitysmaista tai muualta, mu, muualta, jotka normaalisti joutuvat sitten maksamaan suhteellisen korkean tollin. Me olemme päättäneet lähteä liikkeelle 300 000 tonnista nolla, nolla euron tullilla. Ja sitten tietysti herää kysymys, miksi ei lähdetty, lähdetty tähän 500 000 tonniin suoraan. Äh, ja syynä siihen on se, että me halusimme, että me haluamme äh, käyttää tätä 300 000 tonnin tuontierän äh, antamaa kokemusta sen varmistamiseksi sitten, millä tavalla me voimme jatkossa toimia tai nähdä siitä sitten sitä osviittaa jatkotoimien varalle. Kuluttajathan tarvitsevat äh, sokeria, äh, siksi me olemme päättäneet yhdistää, yhdistää sitten nämä kiintiön ulkopuolisen sokerin kiintiösokeri sokeriksi tai muuntaa ne ja näin saada sitten yhdessä tuonnin kanssa, lähinnä Brasiliasta äh, tuotavan, suuntautuvan tuonnin yhteisvaikutukseksi. Bene, grazie, direttore. Kiitokset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 Maailmanlaajuistumisen vaikutukset ovat todella oudot. Ne ovat välillä täysin meistä etällä mutta toisaalta suorastaan kourin tuntuvia. Kun ajattelen nyt Unkarin tilannetta ja Unkarin kuluttajia, on ikävä, että he joutuvat maksamaan valtavia hintoja sokerista, kun aikaisemmin taas Unkarissa toimi kahdeksan sokerin tuottajaa mutta tällä hetkellä ainoastaan yksi eh, sokerituottaja on täällä haitossa ja toimii Unkarissa. Toivottavasti lähitulevaisuudessa tilanne muuttuu parempaan suuntaan ja saamme enemmän itsemääräämisoikeuksia eh, nimenomaan vaikkapa nyt sitten sokerin tuotannon suhteen. Tämä kuitenkin osoittaa sen, että meidän on joka tapauksessa nyt tyydyttävä tuontisokeri, mutta toivoisin, ettei sokeria kuitenkaan käytetä tulevaisuudessa enää polttoainelähteenä. Kyse on kuitenkin elintarvikkeesta. Tietysti jonkinlaisia poikkeuksia voitaisiin antaa vaikkapa jollekin pienelle yritykselle, mutta noin yleisesti ottaen mielestäni se, että sokeria käytetään aivan normaali kulutuksen tarkoitetuksi polttoaineeksi, on aivan älytön ajatus. Siksi meidän pitääkin Euroopan unionissa toimia, jotta asia saataisiin paremmalle tolalle. Ja vielä kerran korostaisin sitä, että itsemääräämisoikeus elintarvike- kysymyksissä kohdassa kaksi on tärkeä kohta. Joskin ymmärrän, että VTO-neuvotteluissa on kuitenkin puhuttava yhdellä suulla. Kiitokset. Ja sitten edustaja Stödi. Kiitos puheenjohtaja. Mukava olla täällä. Ja nythän minä en enää ole sokerin tuottaja, eli voin myös tähän keskusteluun puuttua. Useimmat teistä tietävät, että aiemmin olin tuottaja. Tässä minun mielestäni on kyllä leikitty tulella. 1970-luvulla jo näitä sopimuksia teimme, ja minä nyt kyllä kysyisin komissiolta heidän ehdotuksistaan. Olen samaa mieltä tästä 500 000 tonnin tasosta, mutta kysyisin, että onko tämä se etanolikiintiö vai kyllä, siitä siis puhuitte. Hyvä. Ongelmahan, joka ainakin yhdistyneessä kuninkunnassa on, kuninkunnassa on syntynyt, on liittynyt juuri tähän ja voi olla, ettei näin tapahdu uudelleen, mutta mutta ainakin ihan sään vuoksi sato oli erittäin huono. Sitten näistä tulleista te puhuitte 500 eurosta tonnilta ja sitten puhuitte 300 tuhannesta tullivapaasta tonnista. Tuleeko tämä siis eh, akotemaista vai Brasiliasta? Maailmanlaajuisesti siis 300 000 tonnia. Kauppavaliokunnassa vihreiden lobby on erittäin huolissaan eh, esimerkiksi Brasilian ympäristövaikutuksista – ja kyllä ongelmia syntyy, kun aletaan tukea ulkopuolisia markkinoita, joita ei samalla voida valvoa. Olen huolissani siitä, että tämä ei kohdistu yksinomaan AKT-maihin. Ehkäpä tähän on syynsä, mutta luulen, että tämä oli osa alkuperäistä sokerisopimusta. Olen eri mieltä kuin äsken puhunut rouvas henkilö markkinat päättävät hinnoista ja siitä, mihin tuotteet menevät. Ja jos me Euroopan unionissa puutumme asiaan ja kerromme maailmalle, että että esimerkiksi näitä jurkkaita ei saa käyttää energiantuotantoon, niin pieleen menee. Öljyn hinta on yli 120 dollaria tynnyriltä, joten ehkäpä meidän viljelijämme haluavat tuottaa biopolttoainetta. Siis mehän emme voi kyllä tähän mielestäni puuttua. Tärkeintähän on, että viljelijä saa elantonsa maanviljelystään ja mehän olemme näitä öljymarkkinoita varten tuottaneet meidän tuottajamme ja se on ollut erittäin kannattavaa ja hyvää niin. Tästä mielestäni on kyse. Emme me voi lähteä tähän puuttumaan ja määräilemään, äh, mihin näitä tuotteita saa myydä. Jos komissio lähtee tähän puuttumaan, niin se menee väärään suuntaan. Markkinat päättävät hinnasta ja siitä, mihin tuotteet myydään. Ja näin tämän tulee mielestäni olla. Ja sitten Euroopan unionin käytettävissä oleva sokeri niin äh, sokerihintahan nyt on noussut paitsi täällä, niin myös Venäjällä ja muualla. Kaikkiallahan näin on käynyt ja siksi kyse on maailmanmarkkinoista eikä Euroopan markkinoista, joten siksi maailmanmarkkinahintojen tulisi vallita myös täällä. Ja mitä äh, komissio nyt todella näillä markkinoilla aikoo tehdä? Kiitos. Kiitokset. Ja sitten edustaja Lattenfeller. Köszönöm, legutóbbi fejlemények fényében. Kiitos. Olen äärimmäisen tyytyväinen, että on mahdollisuus myöskin olla tukematta tätä uudistusta. Koska mielestäni uudistuksesta äänestämisen ja tämän päivän tilanteen välillä on selvä linkki. Uudistus ei siis ollut hyvä. Mutta se, että nyt meidän kiinnostuksemme herätetään ja, ja lähdetään miettimään sokerikysymystä, on tietysti hyvä asia, mutta ei saa kuitenkaan unohtaa myöskään sitä, että me tulemme tekemään tärkeitä päätöksiä yleisesti ottaen yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta, ja, ja viittaan tässä nyt herra Dessin mietintöön. Haluaisin kuitenkin vielä tuoda esiin erään epäilyksen aiheen. Nimittäin näyttää siltä, että jotkut suuryritykset, sokerin tuotantoyritykset toimivat useissa Euroopan unionin maissa. Ja ne vaikuttavat toimivan aivan kartelin omaisesti. Sitä paitsi sokerihinnat myöskin vaihtelevat maasta toiseen. Joissakin maissa sokerihinta on tuplaten kalliimpaa kuin jossain muussa Euroopan unionin maassa. Ja sitä paitsi heti sokeripolitiikan uudistamisen jälkeen tietyissä jäsenmaissa on jouduttu tilanteeseen, jossa on toteutettu rakenne, rakenneuudistuksia – heti uudistuksen jälkeen, joten tämä on varsin valitettavaa. Kuitenkin meidän pitäisi pyrkiä siihen, että kuluttajien etuja suojeltaisiin ja pidettäisiin esillä. On täysin mahdotonta hyväksyä sitä, että joissakin maissa Euroopan unionin alueella sokerin hinta on tuplaten kalliimpaa kuin toisessa maassa ja kuitenkin sokeri on peräisin samasta tuotantolaitoksesta – ehkä kiintiöjärjestelmää pitäisi muuttaa ja muutoinkin unionin sokerin tuotantoa tehdään entistä kilpailukykyisemmäksi saman tyylin kuin mitä maissin suhteen on tehty. Koska jalostusteollisuus joka tapauksessa kuitenkin tarvitsee sokeria maisin tyyppisiä raaka-aineita. Siksi mielestäni olisi hyvä miettiä sitä, että ennen kuin lähdetään viljelemään mitään kasvia, niin myöskin sen jatkojalostuskysymykset ja, ja käyttö mietitään perinpohjaisesti. Mitä taas tulee jalostuskiintiöihin, millä tavoin ne jaetaan? ehkä jalostaja tai ne jalostuslaitokset, jotka saavat kiintiöitä enemmän, toimivat mahdollisesti halvemmalla pohjalla. Miksei kriteeriksi voida ottaa aikaisemman markkinointivuoden hintapohjaa, eikä sitä, miten suuria määriä jalostetaan? Grazie te. Kiitokset. Ja seuraavaksi äh, George Lyon. Uh, thank you, uh, uh chairman. Kiitos puhe, puheenjohtaja. Minulla olisi monta, monta, monta kysymystä äh, komission äh, pääosaston varapuheenjohtajalle, jotta saisimme selville, mistä oikein on kysymys. Tässä puhutaan miljoonan tonnin vajeesta. Johtuuko se kasvaneesta kylynnästä vai tuotannon vähyydestä? tänä vuonna, kuten kollega Sturdy äsken viittasi eh, eh, näihin säähäiriöihin, sään vaikutukseen eh, isossa perässä, että, että kylmä sää vei huomattavan paljon tuotannosta onko tämä tällainen kerta pulma vai onko tässä jonkinlainen rakenteellinen ongelma taustalla vai onko tässä sokeripolitiikan uudit, markkinointiuudistuksessa menty, menty pieleen? Vai on, siis onko tämä tällainen kertaluontoinen ongelma? vai on kysymyksessä jonkunlainen äh, rakenteellinen äh, häiriö. Äh, minusta olisi valiokunnan hyvä tietää paremmin näistä nämä peruskysymykset, että, että, että voisimme paremmin sitten myöskin reagoida. Kiitoksia. Grazie George. Ja, e Ja sitten herra Ryby. Poi Dante e Ja sitten Dante e situācija ir tāda, mēs visi zinām. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tilanne on nyt seuraavanlainen. Me kaikki tiedämme ja olemme lukeneet tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen, jossa selvästi, selkeästi todetaan, että sokerialan äh, markkinauudistus on epäonnistunut ja tuonut muassaan äh, enemmän pahaa kuin hyvää. Itse edustan täällä Latvian äänestäjiä ja niin sokerin jalostamo, molemmat sokerin jalostamomme suljettiin. Työntekijät äh, menettivät työpaikkansa ja viljelijät, äh, jotka sokerijuurikasta äh, viljelivät, eivät enää voineet jatkaa. Minulta äänestäjäni kysyivät näitä kysymyksiä, joten minä esittäisin samat kysymykset nyt teille. Ensinnäkin, mikä määrittelee nämä päätökset. Miksi maat eivät voineet päättää itse? E ko painosti sokerin jalostuksen päättämiseksi, lopettamiseksi? No niin, nyt me joudumme sitten sokeria ostamaan, kun emme sitä itse enää saa jalostaa. E ko tätä vaati vai lopettivatko hallitukset sokerin jalostamisen ottamatta huomioon vaikutuksia, mihin tämä johtaa? Nämä tuottajat ovat halunneet käynnistää toimintansa uudelleen ja kysyisinkin, onko vuoden 2013 jälkeen sokerikiintiöitä, voivatko itse päättää mitä tuottavat? Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Ranta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kolme kysymystä Euroopan komission edustajalle. Voiko hän selvittää meille Euroopassa tuotetun sokerin määrän vuodelle 20, 2005 ja 2010 ja myöskin nämä tuodut määrät samoille vuosille eli 2005-2010 ja jos äh, Euroopan komission selvitys äh, kehityskulusta aina vuoden 2006 jälkeen äh, on tuonut mukanaan sokerin tuotanton parannusta. Ja on... Kiitos Michel. Ja sitten edustaja Anjo. Thank you, Chairman. Uh, a question to Kiitoksia. Äh, tämä on äh, edustaja Muovelle kysymys, kenties tulki sekosi sanoissaan, mutta minulle ainakin jäi sillä kumat, että teillä on 800, äh, no niin kahdeksanhan niitä oli, eikä 800. Minä en kyllä voi yhtyä toiveisina käyttää sokerin teollista käyttöä koska sokeri antaa hyvin, hyvin vaihtelevanlaista satoa, sitä tulee paljon. Sitä tietysti on hyvä käyttää muualle e, esimerkiksi Englanti on iso maa, pitkät kuljetusmatkat, se sokeri ei kestä paljon pitkiä kuljetuksia maan äärestä toiseen. Kuten Sturdy sanoi, markkinoiden pitäisi antaa päättää, mitä, mitä tehdään sokerille ja miten Grazie, onorevole. Kiitos. Ja sitten vielä viimeisenä edustaja ja sitten komistaja edustaja vastaa. Lyhyt lisäkysymys vielä, koska asia on meille hyvin tärkeä. Kun puhutaan maailmanmarkkinahinnan kehityksestä, niin onko tämä nyt joku lyhytaikainen päätös vai onko merkkejä siitä, että kyse voi olla pitkän ajan äh, sokerihinnan noususta maailmanmarkkinoilla. Tämähän olisi aika kiinnostavaa tietää, koska jossain vaiheessahan äh, meidän Euroopan unionissa täytyy päättää sokerin äh, yhteisen markkinajärjestyksen jatkosta. Eihän tästä nyt tietenkään tarvitse päättää, mutta mielestäni ei ollenkaan ole huono asia, jos maailmanmarkkinahinta heijastelee ähm, kunkin kasvin kasvinviljelyn vaatimaa työmaraa ja niin edelleen. Eli minkälaista maailmanmarkkinahinnan jatko, jatkoa tässä on näkyvillä? Kiitokset ja sitten vielä Jose Bove. No, Kiitos. Ainoastaan lyhyt kommentti vielä komission alustuksen pohjalta. Tuotantorakenteen tilanne Euroopan ja maailmanlaajuisesti siihen äh, puututtiin ja Michel Dantan kysyi volumeista, vuosittaisista tuotantomääristä ja pyytäisinkin Euroopan komissiolta myöskin selvitystä siitä, kuka äh, tuottaa sokeria ja nyt vertailisin mielelläni Euroopan unionia, Eurooppaa ja Brasilia. Olisi kiintoisaa saada nämä tiedot käyttöön, koska äh, tällä hetkellä kyse ei ole mistään maakohtaisesta markkina-alueesta – vaan monikansallisten yritysten äh, markkinoista, jotka äh, ovat usein äh, peräisin Brasiliasta ja, ja lopulta määrät, sokerimäärät päätyvät Eurooppaan. Tämä olisi hyvä pohja, kun käydään keskustelua esimerkiksi Merkosurin kanssa tulevaisuudesta. Tämä asia kannattaisi ottaa selkeästi käsittelyyn ja tehdä selkeä päätös jottei tällaiseen tilanteeseen enää uudelleen jouduttaisi. Toivoisin, ettei sokeria käytetä millään tavoin ikään kuin välitys, välittäjänä ja, ja keinona, kun puhutaan aivan muista asioista. Kiitos. Ja sitten vielä puheenvuoro komission edustajalle, johtaja Holgrad. Kysymyksiä oli paljon, toivottavasti ehditti vastata niihin. Kiitoksia puheenjohtaja De Castro, kiitoksia kysymyksistä. Osoittaa hyvin tämän sokerimarkkinaa mm, monisäikeisyyden. Tässä on hyvä muistuttaa, miksi ylipäätänsä lähdettiin uudistamaan markkinajärjestelyä. Kahdestakin syystä ensinnäkin koska päätimme, että, että me, me haluaisimme tämmöisen tulli, tullittoman, salle tullittoman tuonnin 48 köyhimmästä tuottajamaasta. Haluaisimme päästä vanhasta regimistä eroon, erityisesti mitä tulee akotemaihin, kun meillä oli tällainen kiinteä, kiinteä, kiinteä tuontimäärä 2000 viisi ja kuusi vuonna pikkusiljaa nämä tariffit sitten poistettiin ja, <clears throat> ja tämän kommin ei sitten näiltä seuduin tuotavasta, tuotavaan sokerina mitään ja langetettu. Toisekseen me halusimme uudistaa sokerijärjestöllä, me halusimme tuoda tuoda en, enemmän tällaista merentakaista sokeria A ja B kiintiön yli. Me saimme, saisimme sitä sitten viedä, viedä vapaasti maailmalle mukaan lukien sitten tätä kiintiös, tämän kiintiösokerin 1,3 miljoonaa tonnia, mikä oli VTOn kanssa sovittu sovittu Brasilia, Australia, Taimaa, haastavat meidät VTO-paneeliin, eh, jossa hävisimme sen jutun, ja hävisimme sen siksi, että tämä eh, mer- merisokeri, eh, jota sitten tuettiin tavallaan A- ja B-kiintiön kautta, jolla niitä, niitä pitäisi pitää myöskin sitten tällaisella subventoituna sokerina yli tämän 1,3 miljoonan tonnin No, näistä syistä sitten, jossa me voimme, saatamme ennakoida tuonin kasvua, joka pikku, pikkuhiljaa sitten ahdistaisi omaan, oman tuontatomme ja vientimme nurkkaan. Ja toisekseen jossa meillä määritelmän mukaan piti vähentää viennet, vietävää, ulos määrää, koska sitä ei enää suvaittu. Tässä sitten tämän seurauksena tarjosimme alalle mahdollisuuden sopeutua uuteen tilanteeseen, jossa kiintiöitä piti kaiken kaikkien supistaa. Ja silloin joka, jokainen sai aivan vapaasti, korostan aivan vapaasti, jokainen tuottaja ja toimija, toimija saattoi itse päättää, eh, eh, hyvä, hyväksyäkö tästä tämän avokätisen tarjouksen Eli että 730 tonnin korvauksen, euron korvauksen luo, tuotannosta luopumiseksi jälkiviisaus on toinen asia, mutta tuolloin se oli avokätinen, avokätinen siksi, koska huomasimme, että, että ala oli hyvin haluton osallistumaan tähän supistushankkeeseen. Mutta loppupeleissä sitten pääsimme kumminkin tavoitteeseemme saisimme 18-14 miljoonaan tonniin tuotannon supistutuksi, mikä on meidän osuutemme tänä päivänä suurin piirtein. Eli on kuten sanottu, jokainen saa itse päättää, jäädäkö vai lä- hypätäkö laivasta. <clears throat> Ne, jotka sitten luopuivat, olivat tietysti tehottomimmat, tehottomimpia tuottajia ja jäljelle jääneet ovat tänäkin päivänä kaikkein tehokkaimpia ja tuotta, tuottavimpia ovat kyenneet sitten uudistamaan tuotantoaan muuttamaan sen rakennetta tarpeen mukaan. Näin nyt sitten olemme tilanteessa, jossa EUn sokeriteollisuus on huomattavasti kilpailukykyisempi, rationaalisempi ja keskittyneempi niille seuduin EUta, jotka sitten soveltuvat noin kustannustehokkaaseen sokerin viljelyyn niin ikään äh, kuulimme, eikä tämä uutta ole, olisi nyt e, että EU tai komissio oli muka pakottanut, pakottanut sokerin tuottajia vähentämään kiintiötä. Emme me näin tehneet. Me tar- teimme heille tarjouksen ja ne, jotka pitivät tarjousta houkuttelevana, hyväksyivät sen ja sitä kautta sitten EUn tuotantorakenne muuttui perusteellisesti. Uudistuksen toinen elementti Äh, löytyy siitä, että koska meillä oli tämä tuontielementti mukana, me emme enää voineet sitten varan, varata tätä 1,6 miljoonaa tonnia täysi äh, koko päivä äh, jalostajille. Minkä vuoksi, minkä vuoksi nyt sitten sokerijurkaseen perustuva tuotanto on kilpailukykyisempää kuin aiemmin, koska he nyt voivat sitten käyttää käyttää tätä tuotantokapasiteettia pahemmin. Tämä sokerijuurikas, sen, sen aikahan on, on, on markkinoitakaan hyvä, hyvä hyvin lyhyt kolmisen kuukautta. Ja nyt se sitten voivat äh, myöskin sitten prosessoida äh, kauempaa tuo, tuo mm, ruokasokeria, minkä ansiostaan ovat sitten huomattavasti kilpailukykyisempi tietysti noin kokonaisuudessaan. Ja nyt sitten, jotta ette me äh, aihe, aiheuttaisi kohtontoa haittaa täysiaikaisille, täysiaikaisille viljelijöille, me olemme nyt sitten tilanteessa, jossa koko aika viljelijöillä on yksin, yksin oikeus äh, saada tämmöiset tuontiluvat aina markkinointivuoden ensimmäisen kolmen kuukauden ajan. Äh, äh, tämä vähän tasapainottaa sitten näiden sokeriruokon, ruoko- ja sokerijuurikasviljelijöiden tätä asemaa tässä tämän markkinointikauden mittaan näin kaiken lopputuloksena ala on paljon vahvempi ja kilpailukykyisempi. Hassua kyllä no, kansallisella tasolla kiintiöt olivat aika jämähtäneitä. Kauppaa käytiin hyvin huonosti ja vähäisesti, vähäisessä määrin maiden välillä sokerituottajat olivat itse katso. katso, Eh, katsoneet hinnan juuri sopivaksi, niin ettei sitten uut tuontia muualta tullut. No tämä koko systeemi on täysin muuttunut. Nythän on kilpailua paljon paljon enemmän. Siksi yllätyinkin kuullessani, että, että jossain tapauksessa hinta, hinta on jossain jäsenmaassa kaksinkertainen verrattuna naapurimaahan. Ei vasta minusta jäsenmaiden hintataso on tasoisempi nyt kuin aiemmin. Nyt meillä tietysti on edelleen Ranskan, Saksan, Äh, Belgian kaltaisia äh, tuottajia, tuottajamaita, joilla on ylijäämää, jossa tietenkin äh, siellä on alhaisempi markkinahinta kuin tällaiset maat, Kreikat, Kreikan, Portugalin, Italian kaltaiset maat, joissa tuotantoa on vähemmän. Ja kaiken kaikkiaan kilpailua on tänä päivänä paljon enemmän kuin aiemmin, jolloin aiemmin, siis ennen uudistusta, kauppaa käytiin hyvin nihkeästi jäsenmaiden välillä sitten kysyttiin tästä 500 äh, eurosta tonnilta. Tämä liittyy siihen teoreettiseen mahdollisuuteen, joka asetuksessa on mukana, jossa voidaan kiintiö, äh, kiintiöiden ulkopuolista sokeria siirtää äh, kiintiösokeriin. Kukaan nyt ei ole niin pöhkö, että siitä 500 euroa tonnilta maksaa, mutta teoreettisesti tämmöinen mahdollisuus on olemassa. Ja me olemme nyt sitten mahdollistaneet tämän noin taloudellisesti pelkästään yksi, siksi, että sillä tavalla, että olemme määränneet tullille, tu, äh, tullin nollaksi. mistä tämä 500 euroa on nyhtäisty? Kysyntäkö on kasvanut vai tuotantoko on vähentynyt? No ei kumpikaan ole syypänä. E, EUn kulutus on vakiintunut noin 16,5 miljoonaan tonniin. Se ei ole suuttunut mitenkään, muuttunut mitenkään suuntaan tai toiseen merkittävästi. <clears throat> Myöskään tuotanto ei kiitien nähden ole liikaa tai liian vähän, vaan kyse on siitä, että on nyt syynä se, että meillä on kiintiön ulko, ulkopuolista sokeria vähemmän markkinoilla, jota nyt siis niin kuin sanottu ei saada maksetu, ma, markkino, sitä ei saa markkinoida ilman tätä muuhun hintaan kuin tähän 500 euroon tonni. Niin, eh, Viime vuoden eh, eh, satakautena saimme viisi, viisi, viisi miljoonaa tonnia. Nyt on enää vain kolme ja puoli miljoonaa tonnia kiintiön ulkopuolista sokeria tarjolla. Sitä voidaan käyttää nimittäin neljään tarkoitukseen. Voidaan viedä, jos sallitaan nyt on, kuten sanottu, on äh, tällä satakaudella äh, sovittu äh, tämä 600 000 tonnia, tai sitä sitten voidaan toisekseen käyttää bioetanolin tuotantoon. Se on noin 1,2 miljoonan tonnin potti. Ja sitten kolmas mahdollisuus on kemian teollisuuden tarpeet, jotta kemian teollisuus voisi sitten kilpailla maailmanmarkkinoiden kilpailijoiden kanssa, koska sillä perusteella, että heillä on sitten tarpeeksi raaka-ainetta eli sokeria tarjolla. Ja neljäs käyttökohde on äh, siirtää, siirtää tämä vaan kiintiönä seuraavan vuoden tuotantoon. Tämä viimeksi, viimeinen vaihtoehto ei olisi kovinkaan järkevä siinä tilanteessa, kun markkinoilla on puutetta sokerista muutenkin. Eli näin me olemme sitten pyrkineet käyttämään mahdollisimman tehokkaasti tämän kiintiön ulkopuolisen sokerin käyttömahdollisuuden. Sen sijaan, että sallittaisiin enempää vientiä, 3500 000 tonnia 500 000, se onkin konvertoitunut sitten kiintien sokeriksi. siteraan parlamentin neuvoston tekstiä markkina- yhteisestä markkinajärjestöstä artiklasta 104, ja, tässä on kyse maailmanmarkkinoiden äh, seurauksena, mitä tulee esimerkiksi äh, äh, viljan, sokerin, maidon ja näin poispäin tuotantoon silloin, silloin, kun yhden tai useamman tuotteen maailmanmarkkinahinta nousee tasolle, joka, jolla voi väärentää tai vaarantaa tämän artikkelin saatavuutta yhteisömarkkinoilla, tai jos tilanteen uskotaan pahenevan tai jatkuvan, komissio voi ryhtyä, äh, voi tarttua riittäviin tar- tarpeellisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi alkaa soveltaa tuontitulleja tai, tai jotain yhdistelmäratkaisua. Näin juuri olemme tehneet. Meillä on miljoonan äh, tonnin puute, pula luvassa. Me olemme äh, konver- päättäneet hoitaa tämän konvertoimalla 500, miljo- 500 000 puoli miljoonaa tonnia kiintiöiden ulkopuolista sokeria kiintiösokeriksi ja sitten tuoda loput muualta. Jos näyt, näyttää, että tilanne jatkuu entisellä, me voimme sitten tätä äh, tonnihintaa lisätä vielä tarpeen mukaan. Eli meillä on siis velvollisuus asetuksen mukaan äh, taata raaka-aineen saatavuus sisämarkkinoilla. Niin sitten kysyttiin, että eikö meidän pitäisi jollain tavalla pyrkiä varmistamaan äh, tällainen omavara, omavaraisuus. Kysymys on, on sitten kysymys maidosta tai oliviöljystä tai muusta, jos, jos niissä on useimmiten ylituotanto, mutta esimerkiksi vihannesten ja hedelmien osalta ei, ei ole omavaraisuutta puhumattakaan ylijäämästä. Miksi, sit, miksi sitten yhden tuotteen osalta näin pitäisi olla asian laita, kun toisten tuotteiden ei ole? Ei se, ei se ole sen paremmin Maatalo, yhteisen maatalouspolitiikan hengen mukaista kuin, kuin minkään muunkaan me, me haluamme mahdollistaa kaupan käynnin sisäisesti ja myöskin viennin muodossa. Ja sitten kysyttiin ja arveltiin, äh, onko että koko uudist, sokerialan uudistus epäonnistunut. No ei ole, jos ajatellaan vuotta 2005, jolloin äh, arveltiin, arveltiin viennin äh, vähenevän ja tuonin lisääntyvän ja omien tuotteemme joutuvan vaikeuksiin. Jo yksin siinä tilanteessa katsottiin, että maailmanmarkkinahinta jäisi huomattavasti EU-tason alle. Siksi uudistus muutos oli tarpeen. Musta tosin mieleen, että EU-markkinoiden hinta oli eh, kolme kertaa korkeampi kuin maailmanmarkkinoiden hintataso, kolminkertainen siihen verrattuna. Ja eh, eh, uudistuksen jälkeen se oli kaksinkertainen, ja nyt sitten tänä päivänä mark- markkinatilannehan on aivan erilainen ja nyt me olemme, olemme päässeet EU-ssa e siihen e, hintatasoon, joka on maailmanmarkkinahinnan suuruinen tai hiukan sen alle. Ja sitten kysyttiin, että onko, onko, onko tässä luvassa jatkoa puheenjohtaja, en minä ole sen fiksumpi kuin nämä, te, nämä ihmiset täällä salissa, pikemminkin päinvastoin. Näin ollen en mitään valistunutta arvausta uskalla esittää. E, Maailmanmarkkinasta, kun puhutaan, on, on sitten viljat, öljyt, tuotteet tai muut. Tilanne on muuttunut pohjimmiltaan, missä näyttäisi jatkossa olevan luvassa korkeampia maailmanmarkkinahintoja maataloustuotteille verrattuna viimeksi kuluneen kahden kolmen vuosikymmenen tilanteeseen. Eli eh, hintasopeutus tulee olemaan todellista nähdäkseni koskien myös sitten sokeria. No miksi? Koska sokeria voidaan eh, paitsi Brasiliassa myös EU-ssa käyttää eh, ihmisten ravinnoksi myöskin bioetanolin tuottamiseksi, jos meillä on energia energiahinta tai öljyn, öljyhinta alkaa kavuta 100 dollariin barrelilta, tynnyriltä tai korkeammaksi, niin silloin tässä on aika mainen kannustin alkaa käyttää omavaraista viljelytuotetta äh, raaka-aineena. Mutta ei tämä nyt ole sen valistuneempi arvaus kuin kenenkään muukaan, niin kuin sanottu. Koskee paitsi sokeria myöskin muita maataloustuotteita. Puheenjohtaja, tässä nyt tuli puhuttua jo Aimo Tovi, en kenties jotakin unohdinkin, mutta jos jotain jäi sanomatta, niin palataan siihen tuonnepana. Viimeinen, viimeinen kysymys oli se, että että, että emme tätä ajattele, tätä tällaisen isokulkuisen ul, ul, kiintiöiden ul, ulko, ulkopuolisina ää, siirtona. Muistattakoon, että hi, Uudistus on aika tuore ja kiintiöt erääntyvät, umpeutuvat 2015. Jokainen joutuu nyt sitten kysymään itseltään, että näissä tilanteissa, tässä, tässä tilanteessa, jossa perustat ovat markkinoilla muuttuneet, pitäisikö tuonkin jälkeen jatkaa tätä kiintiöpolitiikkaa vai eikö? Siinäpä on 10 000 dollarin kysymys teille. Eh, Kiitokset. Edustaja Saarti haluaa vielä esittää lyhyen kysymyksen, koska meillä on todella tiukka ohjelma täksi iltapäiväksi. Uh, <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Muistuttaisin komission edustajaa siitä, että kun 70-luvulla sokeripöytäkirja allekirjoitettiin, maailmanmarkkinahinta oli korkeampi kuin eurooppalainen hinta ja tuolloin sitouduttiin takaamaan markkinahinta, maailmanmarkkinahinta EUn ja AKTn tuottajille. Olen aika yllättynyt komission uusimmista toimista ja joissain maissa Euroopan unionissa jalostajilla on ollut monopolia. He ovat päättäneet tasan tarkkaan, mitä tehdään ja komission olisi pitänyt tämä tietää. Ringrazio l'onorevole Stardi. Ringrazio. Kiitokset herra Stardi. Kiitokset keskustelusta ja luonnollisesti kiitokset myöskin komission edustajalle. Vielä äh, lyhyesti, varmaan sallinette minullekin äh, kysymyksen. Nimenomaan, koska yli 80 tuotantolaitosta on suljettu Euroopan unionissa 2005 vuoden uudistuksen jälkeen, niin ehkä tätä voidaan nyt käyttää ikään kuin opetuksena, kun jatkossa tehdään samantyyppisiä ratkaisuja ja otettaisiin hieman pidempi sopeutumisaika käyttöön, jottei sosiaalisia ja ja muita vaikutuksia tapahtuisi siinä määrin kuin mitä tässä yhteydessä nyt on tapahtunut. Ja jottei ainakaan törmättäisi sellaisen tilanteeseen, että sokeriton hinta on äkkiä tuhat dollaria. Mutta tämä tästä ja eteenpäin esityslistalla. Ja seuraavana kohtana on komission tiedotus Euroopan unionin kouluhedelmäjärjestelmän täytäntöpanosta. Näyttäisi siltä, että ohjelman toteuttaminen on ollut jonkun verran hidasta – Haluaisimme nyt tietää, miten asian suhteen on edetty, ollaanko edistys, edistytty ja minkälaisia parannusehdotuksia teillä on tulevaisuutta silmällä pitäen. Anna uudemman kerran puheenvuoron herra Holkaardille Euroopan komissiosta ja Toivon, että kysymyksiä ei valtaisesti esitetä, jotta pääsisimme vielä eteenpäin käsittelemään esityslistan muita kohtia. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Uh, Kiitoksia. One more. Kiitos. Uh, niin muuten sokerista vielä ihan viimeinen huomio. Uh, ne, jotka eivät tuota tällä hetkellä sokerijuurikasta voivat tuottaa öljysiemenkasveja tai viljoja, ja nämähän voisivat antaa heille enemmän voittoa kuin sokerijuurikas antaisi. Kyllä viljelijöiden tilanne on ihan hyvä, ja heillä on myös vapaus valita. Muistakaamme tämä vapaus. Sitten tästä kouluhedelmäjärjestelmästä. Tämähän syntyi, kun muutettiin hedelmien ja vihannesten äh, yhteistä markkinajärjestelyä. Euroopan parlamentti oli tässä myös erittäin aktiivinen ja tästä olemme kiitollisia. Kun äh, näiden 90 miljoonan euron jakaminen aloitettiin, tätä ohjelmaa vartenhan äh, varattiin 90 miljoonaa euroa, niin tämä raha jaettiin jäsenvaltioille niiden esittämien hakemusten perusteella. Jotkut jäsenvaltiot eivät syystä tai toisesta halunneet osallistua kouluhedelmäjärjestelmään, mutta useimmat halusivat, eli 23 jäsenvaltiota on halunnut 2009 2010 vuosina osallistua tähän malliin. Ylijäämä, jota ei, siis nämä rahat, joita ei jaettu niille maille, jotka eivät rahaa halunneet, jaettiin sitten vielä niiden muiden maiden välillä, jotka halusivat olla mukana. Eli tätä rahaa oli suhteellisen paljon kaikille. Sitten äh, tämä hallinto ja tietenkin myös yhteisrahoitusjärjestelmä. Tässähän vaatimuksena on, että jäsenvaltion on yhteisrahoitettava äh, tavallisissa olosuhteissa 50 prosenttia ja 25 prosenttia niin kutsutuissa kohesiomaissa, eli vielä kehittyvissä maissa. Eli kaiken kaikkiaan tämä budjetti on siis 90 miljoonaa euroa ja tässä sitten EUlta ja sitten suunnilleen 156 miljoonaa euroa per jäsenval... näitä jäsenvaltioita, eli 156 miljoonaa sitten yhteensä. Mitä tähän yhteisrahoitukseen tulee, niin voisin valaista tätä ongelmaa Esimerkiksi Saksassa on 16 osavaltiota, mutta näistä 16 osavaltiosta vain seitsemän päätti osallistua juuri yhteisrahoitusvaatimuksen vuoksi. Tämä oli yksi syy. Toinen ulottuvuus tässä asiassa oli tietty kritiikki, jota esitettiin sen vuoksi, että valvonta ja hallinta aiheuttaisivat paljon työtä. Ja tämä on aika klassinen ongelma. Yhtäältä sen puoleen, että pyritään hyvään tavoitteeseen. Kaikki ovat yhtä mieltä tämän tavoitteen erinomaisuudesta, mutta toisaalta halutaan varmistaa se, että jäsenvaltioiden tai EUn ja veronmaksajien rahat käytetään kunnolla ja että väärinkäytöksiä ei esiinny, ettei näistä sitten synny ikäviä otsikoita lehtiin. Eli tässä tällainen tasapainottelu tavoitteeseen pääsyn ja sitten vaatimusten rahan käytön vaatimusten välillä oli löydettävä. 2009-2010 välillä ei käytetty tätä koko summaa 90 miljoonaa, koska näitä alkuhankaluuksia oli. Onnistuttiin käyttämään 37 prosenttia eli 33 miljoonaa euroa suunnilleen. Hiukan yli kolmannesta tästä 90 miljoonasta siis. Sitten 2010-2011 ohjelma tilanne näyttää jo paljon paremmalta. Vaikuttaa siltä, että saadaan käytettyä koko varattu rahoitus. On tehty myös tiettyjä muutoksia näihin täytäntöönpanosäännöksiin. On voitu yksinkertaistaa jäsenvaltioiden työtaakkaa tai vähentää työtaakkaa, yksinkertaistaa tätä hallintoa. Ensi vuoden lopussa, 2012 lopussa, toimitamme raportin tämän kouluhedelmäjärjestelmän onnistumisesta. Näitä alkuhankaluuksia tosiaan oli. Mallinahan meillä oli koulumaito malli. Tätä täysin samaa mallia on käytetty kouluhedelmissä, joten tässä mielessä ongelmia ei pitäisi olla. Mutta tämä hallinno, hallintotaakka kysymys on asia. Me olemme pyytäneet pääsihteeristöä katsomaan juuri tätä hallinnollista taakkaa ja to- todennäköisesti kesällä saamme heiltä sitten raportin tilanteesta. Näitä alkuhankaluuksia, käynnistysongelmia oli, mutta niin kutsuttu ää, sidosryhmä tapasi jo viime vuonna ja tulee tapaamaan 24. maaliskuuta jälleen. Tämä sidosryhmätapaaminen kattaa hyvin suuren määrän tahoja, jotka ovat kiinnostuneita tästä kouluhedelmäjärjestelmästä ja mukana on myös komission hallintotaho. Meillä oli myös tukena tiedemiesten ryhmä, kun haluttiin viimeisimmät tieteelliset tiedot, parhaiten parhaiden käytäntöjen vaihto ja mahdolliset uudistukset tähän malliin, jos tarpeen. Ja toteaisin tässä vaiheessa, että kouluhedelmäjärjestelmä sellaisenaan ei niinkään yksin omaan ongelmana ei ole se, että näitä hedelmiä halutaan lasten suihin, jos nyt vaikkapa omena viikossa lapselle saadaan, niin tämä ikään kuin avaa, avaa oven koko mallille ja näin jäsenvaltiot saavat käynnistettyä oman ohjelmansa ja koulutus, koulutusmaailman edustajien sekä terveys kansanedustajien edustajien kanssa voivat sitten katsoa, miten tämä ohjelma todella saadaan käyttöön kokonaisvaltaisena mallina niin, että lapset ymmärtävät mm, terveellisen ruoan, yhteyden myös maatalouteen, ympäristöön, käyttöön ja maaseudun ja niin edelleen. Siis tällainen hyvin kokonaisvaltainen malli. Me haluamme jatkuvasti lisätä hedelmien kysyntää tai pikemminkin hedelmien käyttöä käyttöä niin, että lapset todella tottuvat syömään terveellisesti ja että tämä terveellinen ruokailu jatkuu sitten läpi elämän. Ja tämän kouluhedelmämallin kautta haluamme lisätä hedelmien kulutusta paitsi lasten parissa, luonnollisesti myös heidän perheissään niin, että heidän vanhempansa, sisaruksensa ja myös opettajansa nauttisivat entistä enemmän terveellisiä hedelmiä. Eli tämä äh, vaikuttaa muihinkin kuin yksinomaan näihin koululaisiin. Puheenjohtaja, tässä vaiheessa voinen todeta, että tämä malli toimii todennäköisesti parantamisen varaakin on esimerkiksi byrokratian purkamisen suhteen ja tässä on tämä yhteisrahoitusulottuvuus, joka nyt todella joillekin jäsenvaltioille on ollut kynnyskysymys, ja tämä on tietenkin ongelma. Kiitos. Kiitokset. Kiitos johtaja Hulgard. Giovanni Lavia on pyytänyt puheenvuoroa. No, ole hyvä. Kiitos. Euroopan komissio esitti varsinaisen ryppään kiintoisia ja hyödyllisiä seikkoja, mutta kuitenkin 22 miljoonaa lasta Euroopan unionissa on ylipainoisia ja, ja viisi, yli 5 miljoonaa heistä ihan niin sairauteen asti, joten lapsien jatkuva lihominen on ongelma, johon on nyt mitä ilmeisemmin puututtava. Sekä vihanneksia että hedelmiä pitäisi joka tapauksessa syödä ainakin vähintään 400 grammaa päivässä, ja tämä olisi osittain tapahduttava myöskin koulussa. Äsken puhuttiin siitä, että tämän hankkeen taustalta löytyy yhteisrahoitus, mutta minun mielestäni meidän pitäisi kuitenkin löytää joku ratkaisu tilanteeseen, koska jotkut maat eivät lähteneet mukaan ohjelmaan nimenomaan sen vuoksi, että yhteisrahoitus oli ongelma ja toiset maat taas käyttivät ohjelmaa ainoastaan osittain hyödyksi. Jotain on siis muutettava ja sen lisäksi haluaisin esittää vielä myöskin kysymyksen komissiolle. Ennen kaikkea haluaisin tietää, miten ihmeessä asetuksen tekstissä, jossa käsitellään tätä kouluhedelmäkysymystä, asetetaan raja rahoitukselle, jos kerran ohjelmia halutaan vahvistaa. Meillä on 90 miljoonaa euron katto. Ja sehän nimenomaan rajoittaa tämän hankkeen toteuttamista käytännössä. Sitten toinen asia tämän ohjelman viivästymisestä. Haluaisinkin kysyä Euroopan komissiolta, miten voi olla mahdollista, että asiantuntijat, jotka tästä hankkeesta vastasivat, eivät ole vieläkään ryhtyneet tuumasta toimeen, jos ohjelma kerran jo lähetettiin liikkeelle vuoden 2009 loppupuolella. Meillä oli myöskin yli miljoona, miljoona 300 000 Eurooppa, e-, euroa lisärahoitusta esimerkiksi promootiota varten ja muita lisärahoituslähteitä oli olemassa. Miksei näitä ole otettu käyttöön? Kaikki tuki tämän hankkeen toteuttamiselle käytännössä olisi hyödyksi. Ja siksi ihmettelenkin, miten näin on voinut käydä. Tämä on todella tärkeä hanke nimenomaan terveyttä ajatellen ja myöskin lasten tulevaisuutta ajatellen. Te Elisabeth. Sitten Elisabeth Jäkilä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja Kiitoksia komissiolle tästä alustuksesta. E, Edeltäen jo puuttui muutamiin tärkeisiin seikkoihin, joita haluan minä muistutan tässä myöskin tästä koulumaito-ohjelmasta ja suurimmassa Saksassa, vaikka vaikeinta oli tämä, olivat nämä hallinnolliset järjestelyt. Sitä, niitä pyrkäisinkin tätä byrokratiaa purkamaan. Tietysti ne voidaan valvottavissa, mutta kyllä se voidaan, on pakko voida järjestää helpomminkin me voi nyt kuvitella, että me tässä Euroopan äh, parlamenttina joudumme äh, kantamaan huolta siitä, että, että, että lapset saavat äh, maitoa ja hedelmiä tarpeeksi ja muutenkin ravintoa. Ne ovat molemmat tietenkin tärkeitä ohjelmia. Mutta meidän täytyy kumminkin nämä ohjelmat pyrkiä hoita, järjestämään niin, että ne voidaan helposti toteuttamaan. Minä pidän tätä kouluhedelmähanketta pelkästään myönteisenä. Mutta Eh, vaikka mä aina tietenkään ymmärrä kaikkea, mitä tässä ajetaan nyt, että se täytyy täältä ylhäältä ajaa, periaatteessa pitäisi lähteä alhaalta ylöspäin liikkeelle, mutta kumminkin eh, minusta tämä, tässä raha menee oikean kohteeseen, siksi kollega Giovanni haluan tässä tukea. Ja jos komissio vielä voisi eh, helpottaa byrokratiaa tässä asiassa, silloin tämä olisi vielä menestyksekkäämpi projekti. Bene, grazie. Hyvä Elisabette. Ja nyt sitten vielä puheenvuoro komissiolle. Muutama valaiseva sana vielä. Very brief now. Kiitos. Nyt voin luonnollisesti puhua hyvin lyhyesti puheenjohtaja. Toteaisin vain, että niin miksi tämä 90 miljoonan euron ää, katto tekstissä siitä syystä, että tämä oli osa kompromissia neuvostossa, kun se aikoinaan hyväksyttiin. Ehkä minun ei tulisi tätä sanoa, mutta tämä hyväksyttiin ennen yhteispäätösmenettelyä. Sitten kysymys näistä viipeistä. Mm, minähän totesin, että tämä laajennettu sidosryhmien tapaaminen, niin meillä on siis kaksi ryhmää. Toinen on tämä laajennettu tapaaminen, jossa on mukana ovat myös jäsenvaltioiden edustajat, ja toinen on sitten tämä asiantuntijaryhmä. Niin ensimmäinen sidosryhmätapaaminen järjestettiin jo viime vuoden helmikuussa ja toinen 24. maaliskuuta tänä vuonna, ihan niin kuin tuossa jo sanoin, eli käynnissään tämä on. Sitten nettisivu kyllä, tiettyä viivästystä on ollut, yritämme parantaa tilannetta. Tämä oli ongelma, joka liittyy sisäiseen ongelmaan nettisivun suunnittelija tahon puitteissa, mutta yritetään asia hoitaa mahdollisimman pian. Sitten on vielä tämä asiantuntijaryhmä. Kyllä, totta on, että tässäkin on ollut tiettyä viivettä, mutta kyllä meidän täytyy tässä olla hyvin, hyvin tarkkoja ja huolellisia niin, että saamme kunnolliset hakemukset. Määräaika on nyt umpeutunut, hakemukset on saatu ja nyt meidän täytyy valita ne asiantuntijat tai tiedemiehet, jotka tulevat olemaan mukana hyvin pian. En voi sanoa tarkkaa päivämäärää, mutta piakkoin kuitenkin. Olen iloinen kuullessani Euroopan parlamentin tukevan tätä järjestelmää. Tämä järjestelmä on hyvin lähellä minun sydäntäni, se on minun vauvani, joten pyytäisin teidän kaikkien tukea sille. Ja niin kuin tuossa jo aiemmin totesin, me olemme täysin tietoisia tästä tasapainosta yhtäältä valvonnan ja toisaalta järkevän hallinnoinnin välillä. Kyllä parantamisen varaa varmasti on, mutta kyllä meidän täytyy kuitenkin tämä tasapaino säilyttää. Kiitos. Bene. Hyvä. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei enää ole, voimmekin siirtyä esityslistan seuraavaan kohtaan. Siltä näyttää, eli kohta viisi. Kestävän Euroopan unionin poliittiset haasteet ja rahoitus vuoden 2013 jälkeen. Lausunnon valmistelija on Giovanni Lavia. Ja suuren valiokunta on tässä vastuuvaliokunta. Meidän äh, on valmisteltava muodollinen lausunto vastuuvaliokunnalle ja Giovanni Lavialla on nyt ollut aika vähän aikaa sitä valmistella. on hänelle mahdollisuuden selvittää oman paperinsa taustoja ja sen jälkeen komission edustajalla Hermekellä on mahdollisuus vielä kommentoida asiaa, mutta nyt Giovanni, ole hyvä. Ne. Kiitos puheenjohtaja. Lausunnon laatimisen liittyen luonnollisesti sisällytin ne asiat, joita Euroopan komissio oli lähettänyt suuren valiokunnalle ja me halusimme muuttaa asiakirjaa jollakin tavoin lausunnon muodossa. Yhteinen maatalouspolitiikka pitää sisällään myöskin uusia osa-alueita suhteessa menneisyyteen ja menneisyyden tilanteeseen. Erityisesti kun ajattelemme elintarvikkeiden laatua Euroopan unionissa, sillä on entistä enemmän merkitystä. Mutta merkitys on myöskin hieman erilainen, koska nyt puhumme niin sanotusta julkisista hyödykkeistä, jotka sinänsä tuotetaan maatalouden piirissä, mutta kuitenkaan maanviljelijät eivät niistä mitään korvausta saa. Jotta nämä resurssit voitaisiin käyttää myöskin maatalouden hyväksi, se edellyttää tiettyä vihertämistä. Mutta tämänkin lisäksi meillä on lisätavoitteita ja niitä on asetettava selkeästi. Tämä kaikki edellyttää luonnollisesti myöskin rahoitusta, selkeää budjettia, jonka puitteissa nämä hankkeet voidaan toteuttaa kunkin rahoituskehysjakson puitteissa. Tällaiset lisävaatimukset, joita maatalouspiirille edellyt, maatalo, maanviljelijöiltä edellytetään, on myöskin jollakin tavoin pystyttävä rahoittamaan. Sitten vielä pari muuta seikkaa, eli monivuotinen rahoituskehysjakso, sen pituus ennen kaikkea. Se liittyy erityisesti maaseudun kehittämiseen ja siihen liittyviin politiikkoihin. Ensimmäisenä vuosina ohjelmia käynnistellään ja rahoitusta käytetään nimenomaan käynnistysvaiheeseen. Kuitenkin rahoituskehysjakson viime, viimeisinä vuosina usein resursseja ei enää käytetä samalla intensiteetillä. Joten voi käydä niin, että tehokkuus nimenomaan maaseudun kehityksen yhteydessä kärsii. Ja sitten vielä me koko rahoituksen rakenteesta ja siihen liittyvistä poliittisista haasteista, joka liittyy siis monivuotisen rahoituskehityksen tulevaisuuteen. Maatalousotsakkeen alta löytyviä rahoituslähteitä on hyvä tarkastella läheltä ja pitää mielestäni kiinni tämänhetkisestä rakenteesta, eli siitä, <clears throat> että yksi pilari kattaa maatalouspolitiikan rahoittamisen ja, ja, ja toinen pilari muut kysymykset. Kiitokset Giovanni. Edustaja Karsia peres haluaa saman tien esittää jo kysymyksen. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Suurimmasta osasta olen täysin samaa mieltä Lavian kanssa. Niin hänen puheenvuorossaan kuultua kuin tätä lausuntoluonnostakin ajatellen. Meillä on ihan samat huolenaiheet. Tässä kyse on tietyistä tiedonannoista komissiolta ja kyllä maataloudella on niin merkittäviä uusia haasteita ja tilanteita edessään, että toimia todella tarvitaan. Ja kyllä hiukan huolestuttavaa on, kun yhtäältä puhutaan mahdollisuudesta vähentää jäsenvaltioiden maksuja yhteisön budjettiin ja samalla sitten toisaalta puhutaan uusista poliittisista poliittisista toimista. Näitä asioita on aika vaikea kyllä yhdistää toisiinsa. Rahaa vähennetään ja toimia lisätään, joten minun mielestäni tässä kyllä toimia tarvitaan yhteisiä toimia Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnassa, jotta voimme tehdä hyvin selväksi oman kantamme tuleviin tulevan rahoituskehykseen. Sosialistinen ryhmä on myös työryhmissään Mm, sure-valiokunnassa, kun on luonnosteltu näitä yleisiä linjoja, niin sosiaalidemokraattinen ryhmä on sitä mieltä, että varmasti parlamentissa saadaan aikaan yhteinen linja ja että, niin, että YMPllä säilyy se rahoitustaso, joka sillä on ollut viime vuosina, koska merkittäviä uusia haasteita todella on edessä, joten kyllä tämä budjettitaso on säilytettävä YMPn kohdalla entisellään. Samoin tätä ohjelmointia täytyy vielä kehittää. Kiitos. Grazie, Kiitokset. Ja sitten George uh, President, uh, uh, puheenjohtaja Lavia. Minä kannatan lämpimästi lausuntoluonnosta. Niin se on hyvin ytimekäs ja suorasukainen. Menee suoraan asiaan. Ja, ja on sillä linjanilla parlamentti yleensä on, että raha pitää mm, säilyä riittävällä tasolla myöskin 2013 tasollakin tai jälkeenkin. On erittäin tärkeää korostaa, että että ilman asianmukaista budjettia me emme kykene saavuttamaan näitä kunnianhimoisia tavoitteita, joita ensimmäisessä mietinnössä hahmoteltiin. Yhtä seikkaa haluaisin korostaa vielä, se on joustavuus koska jos äh, tarkastelee, että mihin budjetti päätyy 2013 äh, äh, jälkeen 38 prosenttia EU-budjetista, niin voidaan pitää, pitää hyvin tiukalla kukkaron nyörittä Eh, koska äh, siinä on toisaalta sitten taas vaara mille tahansa odottamattomalle kriisille, ja onko sitten enää, enää keinoa reagoida tällaisiin kriiseihin, jos rahahanat ovat todella tiukilla, että tarvitsemme lisää joustoa ja lisää äh, tietyisiä, tiety, tietynlaisia äh, välineitä, puhun rahoituksellisista työkaluista ennemminkin kuin tuotannollisista, jotta voidaan reagoida kriisi, kriiseihin. Kiitos. Ja sitten edustaja Reiners. Dankeschön. Also... Kiitos. Minäkin pidän tätä luonnosta aivan erinomaisena. Meidän on varmistettava pitkän aikavälin rahoitus, mutta niin kuin hän Laajon aivan oikein totesi, samalla tarvitaan joustavuutta tietyillä aloilla, koska muuten markkinavarmistusmekanismeja ei saada käyttöön. Ja tässä menee ikään kuin terä koko välineeltä. Erityisesti sydäntäni on lähellä se, että julkisia toimia varten tarvitaan lisää rahaa, mutta viime viikot ovat osoittaneet, kuinka tärkeä elintarvikehuolto on myös poliittiselle vakaudelle. Ja näin ollen meidän tulisikin huolehtia siitä, että samalla kun esimerkiksi ympäristönsuojelua tuemme, huolehdimme siitä, että elintarviketuotanto säilyy maatalouden ydin asiana, koska tulevina vuosina elintarviketuotannon merkitys kasvaa entisestään, koska se on myös tapa säilyttää rauha. Toki tarvitaan tutkimusta, innovaatioita ja erityisesti sitten siirtoa innovaatioista todellisuuteen kunnollisin kustannuksin. Kiitos, Rova Reimers. Ja sitten edustaja Mäkinässä. Margaret, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin herralle Viiaa kiittää tästä hyvin tiivistä ytimekkäästä lausunnosta. Olen edustaja Rainersin kanssa kyllä aika lailla samalla linjoilla, kun ajatellen elintarviketuotannon jatkuvuutta. Minä olin aikoinaan, aikoinaan iloinen siitä, kun puhuimme maataloushinnoista keskellä päivää Strasbourgissa viimeksi, normaalisti kello hipoo puolta yötä. Tämä on, e, on erittäin tärkeää, että, että budjetti säilytetään riittävällä tasolla maatalouspolitiikan ajamiseksi, niin kuin tässä mietinnössäkin painotetaan ja haluan myöskin sitten eh, painottaa näitä tutkimusta, tuotekehystä ja varojen siirtoja riittäviin eh, tarkoituksiin jos ajatellaan näitä toimintamme tavoitteita, ne on erittäin tärkeitä niin kuin kohdassa kolme myöskin, kun kappa-uudistusta hio, hiotaan 27 isänmaan EU-ssa. Kohdassa kaksi painotetaan ympäristön suojelua, eläinten hyvinvointia ja näin poispäin. Ympiltä vaaditaan paljon jatkossa siitä äh, sen äh, esittely on hyvin tässä tavoittanut. Ja jos tämä valiokunta äh, voisi yhtenäisesti ja voimakkaasti vaatia tätä yhtenäistä maatalouspolitiikkaa, silloin voidaan myöskin edistyä. Herbert Dorfman, la parola. Sitten Herbert Norman. Sì, grazie signor Presidente. Io... Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä äh, edustaja Lavien äh, kanssa. Kaikki se, mitä hän ehdottaa lausunnossa, on hyvää. Tämänhetkinen äh, rakenne on säilytettävä ja, ja nimenomaan maatalouden rahoitus on säilytettävä entisellä, joskin joustavuutta tarvitaan. Jokainen ymmärtää sen, mutta ei sitä kuitenkaan pidä käyttää väärin sillä tavoin, että maatalouden rahoituksen käyt tarkoitettuja budjettikohtia lähtetään ja momentteja lähdetään käyttämään jonkun muun hankkeen rahoittamiseen. Tämä on tärkeä asia. Mutta niin kuin sanottu, ei saa missään tapauksessa suostua siihen, että maatalouden rahoitusta käytetään muihin tarkoitusperiin. Ruomak Innes esitti myöskin kiintoisia kommentteja. Ymmärrän, tuo äsken mainitun julkishyödykkeen rahoitusperustan, mutta minun mielestäni meidän on kuitenkin oltava tarkkana sen suhteen, että, että Euroopan kansalaiset myöskin ymmärtävät sen, miten suuri merkitys elintarvikkeiden turvallisuudella ja laadulla on Sitä paitsi eh, näyttäisi siltä, että maanviljelijät eh, tällä hetkellä tuot, eh, saavat ainoastaan noin puolet siitä tulosta, jota keskimääräinen tulon muuto Euroopan unionin piirissä on, joten meidän on myöskin pyrittävä puuttumaan tähän ja, ja ennen kaikkea tuotava asiat sillä tavoin esiin, että myöskin suuri yleisö ne ymmärtää. Honorevole Glattenfelder. Sitten edustaja Glattenfelder. Köszönöm. Számos tanulmány. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on valtaisa määrä erilaisia tutkimuksia. On myös järjestetty konferensseja ja muita tilaisuuksia, joissa kaikissa yhteyksissä on todettu, että Veden ja elintarvikkeiden puute tulee olemaan suuri ongelma ja haaste tulevaisuudessa. Mielestäni tällaisia merkkejä on nähtävissä myöskin jo nyt. Ajatellaan vaikkapa elintarvikkeiden eh, hintakehitystä. Hinnat ovat nousseet eh, ihan huimasti viime aikoina. Tässä yhteydessä minun mielestäni meidän pitäisikin nyt tehokkaasti puuttua hintojen heilahteluun ja, ja kielteisen kehityksen jonkunlaisia interventiojärjestelmiä olisi otettava tämän tyyppisissä tilanteissa käyttöön tai sitten esimerkiksi varastointia olisi järjesteltävä uudella tavalla – Esimerkiksi aikaisemmissa yhteydessä, yhteyksissä erila- in, inven, interventioiden avulla puututtiin viljamarkkinoihin ja, ja tällaista toimintamallia voitaisiin ajatella käytettäväksi yleisemminkin maatalouspolitiikan piirissä. Toisaalta taas interventiot ovat aiheuttaneet ongelmia ja suoranaista hävikkiä ja tappiota sekä tuottajille että myöskin kuluttajille. Ja, ja lopulta kuitenkin etu menee suurten yritysten pussi, jos näin uskaltaa sanoa. Joten kaiken kaikkiaan tarkoitan tällä sitä, että meidän olisi oltava tehokkaampia. Sitä paitsi jos ajatellaan vaikkapa nyt veden käyttöä ja, ja, ja vesivoiman käyttöä, niin siitä voidaan ottaa mallia. Tietenkään koko ongelmaa ei voida ratkaista, mutta energian säästöillä voidaan vaikuttaa kokonaistilanteeseen ja esimerkiksi uudistuvien energialähteiden käyttöä maatalouden piirissä voidaan suosia jatkossa entistä enemmän ja resursseja voidaan asettaa käyttöön kuitenkin selkein rajoituksin. Okei, okay, grazie. Kiitokset. Ja sitten edustajan jo, ja sitten tämä keskustelu päättyy. I call myself Agnew and fine Niin nimi on Agnew eikä Agnew. Vaikea tunnistaa niin kun te sen noin äänätte. Kysyisin, äh, elä, tai kysyin siis äh, Lavialta, miksi hän ei ole ilmastonmuutosta tai ilmaston lämpenemistä maininnut, mutta hän lisäsi nämä sitten tekstinsä tämän keskustelumme jälkeen. Ja niin, meille on todettu, että te lämmitätte ilmastoa jatkuvasti, pitää vähentää hiilidioksidipäästöjä samalla kuitenkin satomme ovat kärsineet kylmän sään vuoksi. Niin, miksi tässä ollaan nyt kiinteämääräistä suorasta tuesta lähtenyt? käytössä pienet viljelijät eivät saa tukea, vaan nämä tuet menevät yhä enenevässä määrin suurille tuottajille, jotka eivät välttämättä edes ole päätoimisia viljelijöitä. Toisen pilarin rahat tulee käyttää järkevästi eikä käyttää joihinkin typeriin hankkeisiin, joista olen puhunut täällä kyllä aiemminkin. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitos, herra Agnew. No niin, ja sitten Bove. Euh, Ainoastaan äh, pari seikkaa, joita ei vielä otettu esiin, haluan ne tässä lisätä. Ensinnäkin äh, eräs tärkeistä seikoista on se, että on hyvä pitää mielessä se, että jos halutaan taata riittävä äh, talousarvion taso, se edellyttää sitä, että maatalouspolitiikka on myöskin legitiimiä. Jolle hanke ole oikeutettu, ei myöskään rahoitusta saada, se lienee selvää yhtälö. Tähän keskusteluun tullaan vielä äh, palaamaan, mutta ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä, että Euroopan kansalaiset rahoittavat tämän hankkeen verojen muodossa. Ja siksi meidän on esitettävä heille myöskin selkeät tavoitteet. Haluaisin vielä ottaa pari seikkaisia, joita ei vielä tänään täällä käsitelty. Ensinnäkin lihan ja viljatuotteiden tasapainoinen jako. Tällä hetkellä mitään julkisen ja yksityisen sektorin varastointijärjestelmää ei ole olemassa, koska aikaisemmat kriisivarastojärjestelmät poljettiin edellisen komission toimesta kokonaan ja nyt kuitenkin tarvittaisiin näköjään jonkunlaista järjestelmää. Ja toinen seikka, joka liittyy kulutukseen ja maatalouteen, on valvontakysymys nimenomaan äh, EFSAn toimivaltuuksien puitteissa, eli äh, rahoituksen järjestäminen EFSAlle, jotta äh, terveystarkastuksia ja valvontaa voitaisiin tehokkaammin toteuttaa. Ensinnäkin EFSA tai voidaan ajatella julkisen rahoituksen kautta tai sitten jopa niin, että yritykset rahoittavat sen toimintaa, joka sinänsä on skandaali. Eli toivoisin EFSAlle selkeitä toimivaltuuksia ja selkeää rahoitusta. Ja, ja ehkä tätä voidaan myöskin pitää esillä, kun rahoituskysymystä jatkossa käsitellään. Sergio Silvestri, Sitten vielä Sergio Silvestri. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin omasta puolestani tuoda esiin eh, sen, että Giovanni Lavia on valmistellut varsin laadukkaan lausuna. Ei sen vuoksi, että me olemme samasta eh, paikasta kotoisin, rahat samassa pankissa ja niin poispäin, sama puoluekin, mutta ei sen takia, vaan sen vuoksi, että hän on – saanut aikaiseksi varsin mallikkaan lausunnon. Me voi kuitenkaan jättää huomiotta sitä, että Euroopan unionin maatalouden rahoitus on jatkuvasti vähentynyt, nimittäin vuonna 1985 se oli 75 prosenttia union, unionin budjetista ja, ja nyt vuonna 2013 sen osuus tulee olemaan enää noin 40 prosenttia. Eli tämä kaikki tarkoittaa sitä, että meidän on puolustettava rahoitusta myöskin maataloudelle. Me olemme ehkä olleet aivan liian ymmärtäväisempiä ja antaneet maatalouspolitiikalle tarkoitetut varat muihin tarkoitusperiin. Meidän on oltava entistä tiukempia ja perään kuulutettava rahoja maatalouspolitiikan piiriin sillä tavoin, että ne menevät kaikkien etujen mukaisesti. Ei, ei ole kysymyksessä raha, joka sinänsä menee ainoastaan maanviljelijöiden tai maatalousyrittäjien hyväksi. Se on rahaa, jota voidaan käyttää esimerkiksi kilpailun lisäämiseksi, maaseudun ja maiseman maisemien kehittämiseksi ja niin poispäin. Valitettavasti kuitenkin usein on niin, että maanviljelijöiden tulotasoa ei pystytä takaamaan tätä kautta. Niin kuin sanoin, niitä rahoja ei siis käytetä oikeudenmukaisesti eikä niihin tarkoitusperiin, jotka loppujen lopuksi olisivat ehkä kaikkein järkevimpiä. Turha tässä nyt puhua pitkään ja hartaasti. Parempi tuoda oma ajatus ja käsitys asioista selkeästi ja ytimekkäästi esiin, niin kuin nyt tässä lausunnossa tehdään. Me emme voi hyväksyä sitä, että vuoden 2013 jälkeen maatalouspolitiikalle tarkoitettua rahoitusta käytetään johonkin muuhun. Eli tässä mielessä olen aivan samaa mieltä, ei pelkästään lausunnon sisällön linjoilta, vaan ihan kaiken kaikkiaan myöskin sen tavan allekirjoita, jolla lausunto on laadittu. Hyvä. Kiitokset. Nyt sitten eteenpäin. Nyt annan puheenvuoro Euroopan komission edustajalle, herra Myökele. Puheenvuoron teillä. Ja lopuksi Giovanni Yläviä voi viedä loppusanat esittää. I would first... Kiitoksia. Ihan kärkeen haluaisin todeta että, että meistä herralla Vian luonnos tarjoaa hyvän pohjan keskustelua täällä Euroopan parlamentissa koskien e, Euroopan unionin rahoitusta maataloudelle vuoden 2013 jälkeen. Kuten tiedätte, komissioni ajaa eri, eri, erittäin voimaperäistä maatalouspolitiikan uudistusta vuoden 2013 jälkeen mikä edellyttää myöskin sitten yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista ja perustelta sellaista. En lähde tietenkään äh, komissaarin, äh, komissaarin ajatuksia lähteä luotaamaan äh, tässä sen tar- tarkemmin, koska siihen tarjoutuu seuraavassa vaiheessa tilaisuus, mutta haluaisin kumminkin äh, kuitenkin mainita, että, että tässä uudistuksessa ää, äh, ää, äh, puututaan nimenomaan 2020 strategian tavoitteisiin koskien, koskien ää, kasvun vihertämistä, ää, järkevää kasvua ja ympäristöpoliittisesti ää, pysyvää tuotantoa ja painotamme näitä kaikkia. Kuten herra Leviakin on tuossa maininnut, me olemme sitä mieltä, että, että, tästä, että tämä o, o, legitimiteetti, rohkeus ja määrätietoisuus on melko mahdotonta, jos tarjolla rahamäärä vähenee merkittävästi on erittäin vaikea motivoida viljelijöitä lähtemään oikealle polulle jos äh, heidän tulonsa uhkaa huveta. Sen vuoksi äh, herra Lavian äh, lausunto on varsin tervetullut. Siinähän painotetaan sitä, että 2013 vuoden jälkeisten yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen tulee olla riittävä se on, mm, täytyy sitten taata ympille sen työkälineet sen työn toteuttamiseen. Joustavuus tietysti on myöskin tässä erittäin mm, tärkeä apuväline. Erityisen tärkeä se tulee olemaan 2013 jälkeisen aikana. Meidän täytyy muistaa, että joustoa voidaan käyttää monen suuntaan merkitsi sitä, että meidän, meistä jousta, joustovara on suunniteltava sen, siten, että että äh, yhteisen maatalouspolitiikan ulkopuolelle jääviin äh, seikkoihin poliitikkoihin äh, suunnattavat äh, varat äh, järjestää niin, etteivät ne sitten vääristä ympin tavoitteita ja päämääriä. Yhden seikan haluaisin Lavian lausunnon luonnoksesta nostaa esille, eli lähinnä sen, että hän haluaa säilyttää maata, yhteisen maatalouspolitiikan yhteisen yhden otsakkeen alle tulevan, tulevis, tulevien monivuotisten rahoituskehitysten aikanakin. Se on aika Eh, tärkeä, tärkeä huomio. Eihän ole, lintukaan ole ei linnullakaan ole vasen siipi oikea siipi erikseen, vaan se on yksi, yksi eläin. Jos, jos ajatellaan eh, tätä ykköspilaria markkinointitukien eh, tai tulotukien ansiosta, ja sitten taas vastaavasta matalouden kehittäminen nojaa toiseen pilariin, eli kakkospilariin. Kaksi pilaria on järkevä pitää yhdessä yhteisen otsakkeen alla. Ja tässä äh, voin palata, viitata ensimmäisiin kommentteihin, joissa mainitsin eräällä vian äh, lausunnon tarjoavan hyvän, hyvän pohjan äh, maatalouspolitiikan maatalouspolitiikan jatkokehittämiskeskusteluille. Kiitoksia. Bene. Grazie al direttore. Kiitoksia. Kiitokset äh, komission edustaja herra Mögelelle ja kiitokset äh, keskustelusta. Nyt puheenvuoron saa vielä herra Lavia lopuksi. Määräaikatarkistusten jättämiselle on toinen maaliskuuta kello 12. Eli yli huomenna kello 12. No niin, Giovanni, vielä ole hyvä. Tito. Äh, kiitokset kaikille kollegoille. Ja nyt ihan ensimmäiseksi Pari asiaa synteesistä ja siitä, että se on valmisteltu tiiviisti. No, jokainen, joka on lausunnon laatinut, tietää, että 1500 lyönnin määrä on sääntö, ja se perustuu siihen, että käännöskuluja halutaan vähentää ja, tällä tavoin lausuntojen tiiviys on ikään kuin pakkopulla tietysti mukava usein lisätä erilaisia mm, tarkistuksia ja, ja lisäyksiä, mutta tässä yhteydessä sellaista ei nyt voinut tehdä. Mutta tämä tästä ja nyt vielä muutama seikka, joihin täällä puututtiin. Kaikkien voi, komment- kaikkien voi kommentoida, mutta esimerkiksi joustavuuskysymys on aika tärkeä. Nimittäin Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen Euroopan parlamentin komission ja neuvoston välillä syntyi lähestulkoon riita nimenomaan joustavuuskysymyksistä. Ja Euroopan parlamentin oikeusyksikön mukaan 0,03 prosentin alittavat siirrot ovat luonteeltaan sellaisia, että ne on hyväksyttävä yksimielisesti neuvostossa ja tämä on kyllä käytännössä aika mahdoton yhtälö. Joten yhteisen maatalouspolitiikan rahoittaminen liittyy aika tiiviisti koko yhteisen budjetin joustavuusulottuvuuteen – ja tämä onkin asia, johon suure valiokunnan on puututtava ja sama koskee myöskin varahoito, varahoidosta vastaavaa valiokunta ja sen valmisteleva asiakirja. On selvä, että yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on pitää yllä Euroopan unionin elintarviketuotantoa. Nyt kuitenkin, kun tätä tarkastelee esimerkiksi Välimeren alueen näkövinkkelistä, tilanne on aika outo. Esimerkiksi venäläiset tuottajat haluaisivat lisätä vientiä, jotta elintarviketurvallisuus voitaisiin taata. Eli tämä on ikään kuin lisävaihe, vaihe, johon törmätään, kun lähdetään uudistamaan unionin elintarviketuotantoa ja, ja maatalouspolitiikkaa ylipäätään. Tämän tyyppisiin tilanteisiin tullaan jatkuvasti törmäämään, kun Euroopan unionin maatalouspolitiikkaa muutetaan. Ja varmaan tänäkin, kun käsittelemme Herra Dessin mietintöä, tähän törmätään. Tutkimus ja innovaatio, niihin viitattiin. Jos halutaan olla kilpailukykyisiä kansainvälisesti, on tärkeää, että Euroopan unionin uuden maatalouspolitiikan piirissä tutkimus ja innovaatio asetetaan keskeiseen osaan. Tällä tavoin meillä on mahdollisuus toteuttaa parannusta. Se Pove puhui myöskin legitimiteettikysymyksistä. On selvää, että Euroopan unionin kansalaisten on annettava tukensa ja valtuutuksensa uudelle maatalouspolitiikalle. Mehän tiedämme, että jokainen on tässä panostamassa asiaa. Ja, ja varmaankin tarkistusten myötä voidaan asiaa edesauttaa. Ja sitten vielä EFSAn rahoitus. Kyse eh, on aivan erilaisesta asiasta kuin ne virastojen rahoituskysymyksestä, ja, ja tähän varmaan voidaan palata siinä yhteydessä, kun budjettiasioita tarkastellaan lähemmin. Me voimme silloin miettiä, miten on mahdollista saada vahvistetuksi Euroopan unionin piirissä tapahtuvaa valvontaa ja lisätä kuluttajien turvallisuutta. Mutta niin kuin sanottu, jokainen varmasti on samaa mieltä siitä, että tekstiä voidaan vielä parantaa ennen kuin se lähetetään painoon. Kiitokset, kiitokset Giovanni. Varmaan kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että voimme nyt siirtyä seuraavaan kohtaan ja esityslistan tärkeämpää kohtaan niin sanokseni yhteinen maatalouspolitiikka – lähestyttäessä vuotta 2020. Ja ennen kuin annan puheenvuoro Albert Dessille, tulee esittelemään oman mietintönsä, haluaisin vielä todeta, että kyseessä on todella tärkeä vaihe ja meidän on oltava nyt mahdollisimman yksimielisiä. Mitä tiivimmin puhallamme yhteen hiilen, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on vaikuttaa Euroopan komission toimintaan. Joten pidemmittä puhetta annan nyt puheenvuoron Albert Dessille. Hän selvittää omaa mietintöä. Franco Kiriako on Ekosokista myöskin paikalla. Kiitokset siitä. Hänellä on mahdollisuus esittää tänään hyväksytty lausunto, Ekosokissa on hyväksytty lausunto ja sen sisältöähän tulee hahmottelemaan sen jälkeen, kun Albert Dess on ensin kertonut omasta mietinnöstä. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, rakas Paolo, parhaat kollegat, arvoisa komission edustaja, parhaat kuulijat. Olen hyvin iloinen siitä, että meillä on tänään tilaisuus keskustella – tästä mietintöluonnoksesta, joka käsittelee yhteistä maatalouspolitiikkaa vuoteen 2020. Tämä on ensimmäinen keskustelu sen jälkeen, kun kaikki ovat tämän tekstiluonnoksen äidinkielellään saaneet käyttöönsä. George Lyonin, George Lyonin mietinnön jälkeen ja komission kertomuksen jälkeen nyt on parlamentin vuoro kertoa omista kannoistaan ja toivomuksistaan olen äh, komission jäsen Cholosille hyvin kiitollinen hänen tiedonannostaan ja aiemmassa mietinnössäni itse asiassa esitin näitä ehdotuksia hyvin pitkälti ja monet äh, George Lyonin ehdotuksista ovat tässä myös mukana. Kiitän äh, Lyonia sekä komission jäsen Cholosia asian valmistelusta. Jotkut voivat olla yllättyneitä siitä, että olen mennyt yksityiskohtiin tietyiltä osin, mutta nyt kun Lissabonin sopimuksen jälkeen parlamentilla on yhteispäätösoikeudet, katson, että parlamentin täytyy esittää selkeästi omat kantansa ja olla vastuunsa mittainen. Luonnollisesti parlamentin on tehtävä läheistä yhteistyötä komission kanssa, jotta YMP on tulevaisuuden vaatimusten ja haasteiden mukainen. Punaisena lankana tässä tekstissäni niin on se, että YMPtä on yksinkertaistettava ja siitä on tultava oikeudenmukaisempaa. Sen toteuttamisen, ymmärtämisen, hallinnon on oltava yksinkertaisempaa ilman, että kuitenkaan tavoitteet kärsivät. Ei, tavoitteiden laadun tulee parantua entisestään. Tästä varmasti kaikki olemme valiokunnassa yhtä mieltä. Valiokunnassa olemme yhtä mieltä myös siitä, että myös vuoden 2013 jälkeen tarvitaan luotettavaa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka perustuu vakalle rahoitukselle, niin kuin kollega Lavia aivan äsken esitti. Ja miksi tätä yhteistä maatalouspolitiikkaa sitten tarvitaan? Yhtäältä äh, sitä tarvitsevat unionin viljelijät, mutta toisaalta sitä tarvitaan myös toimitusvarmuutta ajatellen. Kyseessä on yli puoli miljardia kansalaista, jotka tarvitsevat elintarvikkeita. Samalla halutaan kestävää maataloutta, joka antaa merkittävän panoksensa luonnonvarojen kunnolliselle käytölle. Maaseutu, maaseudun kehittäminen on myös hyvin tärkeää tässä mietinnössä ja jotta näihin tavoitteisiin päästään, tarvitaan, niin kuin George Lyon totesi komission tiedonantoon ajatellen, niin tarvitaan jatkossakin tätä kahden pilarin järjestelmää. Tarvitaan selkeä rakenne. Näitä kahta pilaria tarvitaan, mutta niitä ei kuitenkaan saa sotkea keskenään, koska tämä lisäisi byrokratiaa. Voimakas, kantava ensimmäinen pilari on äärimmäisen tärkeä, koska näin voidaan varmistua laadukkaista elintarvikkeista, jotka ovat yhteiskunnillemme tärkeitä. Ja samalla voidaan varmistua siitä, että viljelijät saavat kunnollisen korvauksen työstään. Ja pitkällä aikavälillä elintarviketurvallisuus Euroopan unionissa on äärimmäisen tärkeä ja toimitusvarmuus. Tänäänkin keskustelussa tämä jo nousi esiin, kun puhuttiin sokerista. Ei se mitään itsestään selvää ole, että kaikkia elintarvikkeita on aina tarpeeksi ö, käytettävissämme. 20 ö, vuotta sitten ö, todettiin, että Aa, halpaa sokeria on tarpeeksi tarjolla, ostetaan sitä sokeria muualta, se on siellä halvempaa. Ja nyt yhtäkkiä tilanne on kääntynyt päälailleen. Suorin tukiin liittyen toteaisin seuraavaa. Eroja jäsenvaltioiden välillä on vähennettävä. Erot jäsenvaltioiden välillä ovat suuria ja viime kuukausina olen todella yllättynyt siitä, että erot jäsenvaltioiden sisällä ovat tätäkin suurempia. Yhteinen maatalouspolitiikka ähm, on tilanteen tasalla vain siinä tapauksessa, että päästään todella yhteisyyteen äh, tiettyjen äh, määräaikojen puitteissa. Halutaan oikeudenmukaista maataloutta ja olemassa olevia puutteita on korjattava. Ajatellen esimerkiksi tiettyjä maksuja ensimmäisen pilarin puitteissa. Mitä tulee näihin ympäristövaatimuksiin? järjestelmän on oltava paitsi vedenpitävä samalla läpinäkyvä ja ympäristötavoitteisiin päästään paremmalla oikeudenmukaisemmalla tasapuolisemmalla tavalla toisen pilarin toimien puitteissa. Enkä nyt tässä mene sen enempää yksityiskohtiin. Tiedän, että keskustelua on käyty, kiivastakin keskustelua, mutta äänestykseen saakka, sehän toinen toukokuuta järjestettäneen täällä valiokunnassa, niin äänestykseen saakkahan meillä on aikaa keskustella samoin siihen asti, että äänestys toimitetaan parlamentin täysistunnossa. Aikaa on. Nostaisin vielä esiin sen, miksi haluaisin juuri tämän ympäristöaiheen erityisesti nivoa toiseen pilariin – kun joku tekee minulle ehdotuksia byrokratian purkamisesta myös ensimmäisen pilarin puitteissa, niin otan kyllä nämä ehdotukset vastaan, mutta tähän mennessä tällaisia byrokratiaa vähentäviä ensimmäisen pilarin ehdotuksia en ole kuullut. Enkä minä ymmärrä, miten järjestelmä ylipäätään voisi toimia, jos edelleen on jäsenvaltioita, joissa viljelijät voivat saada 50 eurosta hehtaaria kohti aina 600 euroon asti hehtaaria kohti, niin äh, kyllähän tämä tilanne nyt on varsin eri, erityinen. 15 euroa jossain, 180 euroa toisaalla. Eli kyllä tässä täytyy katsoa, miten samasta äh, tuotannosta saisi sitten saman korvauksen. Tämä on minun kantani ja monet ovat äh, samaa mieltä kanssani. Toki vastakkaisiakin mielipiteitä on, mutta minä olen sitä mieltä, että äh, toisessa, toisen pilarin puitteissa järjestelmä saataisiin ehkä yksinkertaisemmin hoidettua. Keskusteluissa olen todennut äh, toistuvasti, että että monet <laughs> viljelijät edelleen ajattelevat, että ensimmäisen pilarin rahat ovat varmaa rahaa ja toisen pilarin rahat epävarmempaa rahaa. Mutta vuoden 2013 jälkeen molemmat pilarit ovat rahoituksen suhteen aivan samanarvoisia. Tämän jälkeen mitään eroja ei ole koska tällaiset pakolliset menot vuoden 2013 jälkeen poistuvat. Entisenlaisena niitä ei enää ole. Pienviljelijöistä on puhuttu. Tämä on suuri ongelma monissa jäsenvaltioissa. Ratkaisua ei kuitenkaan ole löytänyt sen suhteen, miten pienviljelijä ongelma saataisiin äh, Euroopan laajuisesti yhdessä mietinnössä määriteltyä. Minä ehdotin äh, vaihtoehtona sitä, että jäsenvaltioiden pitäisi tietty summa ensimmäisestä pilarista maksaa pienviljelijöilleen siis saada käyttää pienviljelijöilleen äh, kunkin jäsenvaltion tilanteen mukaisesti jaoteltuna. Ähm, niin, en tiedä pitäisikö tämän olla sitova tämän osuuden. Tästä voidaan tarkistusten kautta vielä puhua. Sitten nuoret viljelijät. Tiedän, että monet äh, nuoret viljelijät tietyissä jäsenvaltioissa kohtaavat ongelmia esimerkiksi lainojen saamisen suhteen voidakseen parantaa tuotantoaan ja siksi katson, että tämäkin asia pitäisi toisessa pilarissa ottaa esiin. Sitten epäsuotuisat alueet, katson, että niiden pitäisi säilyä toisessa pilarissa niin kuin tähänkin asti. Ja to, muut toimet, joita käytetään Euroopassa hyvin eri tavoin, voitaisiin myös hoitaa toisessa pilarissa. En tässä mietintöluonnoksessa nyt mennyt yksityiskohtiin, mutta totesin kyllä, että voisin ajatella, että jos äm, täältä poistettaisiin toisen pilarin tähänastinen rakenne ja uusi niin olisi sellainen, että olisi käytettävissä rahoitusta toisessakin pilarissa, joka asetettaisiin viljelijöiden käyttöön ilman minkäännäköistä yhteisrahoitusvaatimusta. Ja sitten ympäristötoimit toimet, niitä tarjottaisiin vapaaehtoisella pohjalla viljelijöille ja esimerkiksi rahoitusosuus voisi olla 75 prosenttia EU-ta, 25 prosenttia kansallinen yhteisrahoitusosuus, vaikka tässäkin eroja on jäsenvaltioiden välillä, erityisesti mitä uusiin jäsenvaltioihin tulee. Sitten ää, maaseututoimet. Monissa keskusteluissa olen nyt tullut, tai monen keskustelun jälkeen olen tullut siihen lopputulokseen, että maaseudun kehittämistoimien osalta yhteisrahoitusosuus voisi olla 50-50. Tai se tulisi säilyttää sillä tasolla ja että nämä yhteisrahoitusvarat voitaisiin saada muualtakin. Sitten nämä markkinavälineet, niihin viitattiinkin tänään jo aiemmassa keskustelussa. Tässä mielestäni olisi tarpeen tähän astiset välineet säilyttää niin, että ne ovat käytettävissä, jos syntyy kriisejä, ja että niitä voidaan käyttää vieläkin paremmin maaliin osuen, niin että nämä markkinaheilahtelut, joita varmasti tulevaisuudessakin eteen tulee, että niihin voitaisiin reagoida. Olen varapuheenjohtajan kanssa tästä täysin samaa mieltä ja katson lisäksi, että tämän lisäksi tulisi vielä katsoa, että eikö meidän tulisi palata jonkinnäköiseen vähimmäisvarastojärjestelmään, jos haluamme näitä keinotteluja estää ja, tai ainakin keinottelujen vaikutuksia hieman vähentää. Mitä maaseudun kehittämiseen tulee, voimme ottaa mukaan ohjelmat jotka on oikeastaan tarkoitettu Eurooppa 2020 ohjelmaan – Eh, itse tulen Saksan alueelta, joka oli toisen maailmansodan jälkeen Euroopan köyhimpiä ja ihan vastikään luin asiantuntijalausunnon, jossa todettiin, että kymmenestä tulevasta eh, tulevaisuuden eh, huippualueesta kolme on no, meidän kulmillamme, koska maaseudun kehittämisen kautta ollaan voitu parantaa näiden alueiden tulevaisuuden näkymiä. Ja tämä on todella hienoa. Maaseudun kehittäminen silmällä pitäen äh, tällaiset alueet, joiden äh, suhteen äh, on vielä hyvin paljon tehtävää, voidaan hyvinkin saada jaloilleen. No niin, tässä nyt sitten lähiaikoina hyvin paljon keskusteluja tullaan käymään ja odotan näitä keskusteluja hyvin innostuneena. Kaikki, jotka minut tuntevat, tietävät, että minä olen kompromissien mies. Halusin tässä puheenvuorossani nyt herätellä keskustelua ja tulevina päivinä, viikkoina ja kuukausina tulemme varmasti käymään tiukkaa keskustelua ja toivoisin, että viime kädessä sitten loppujen lopuksi saamme aikaan sellaisen lopputuloksen parlamentissa, jonka komission jäsen Cholos voi ottaa täysin huomioon lainsäädäntöehdotuksissaan. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että sain puhua teille ja nyt tämä yhteistyö vasta, alkaa. Kiitos. Bene, grazie Albert. Kiitos Albert. Kyllä todenna totta. Keskusteltavaa on varmastikin todella paljon, koska 20 puheenvuoropyyntöä on jo esitetty. Kuitenkin ensin annan puheenvuoron Franco Kirjakolle ja voi voi valittelen sitä, että meillä on todella vähän aikaa, koska 20 äh, muutakin puhujaa vielä odottaa vuoroa. Nyt sitten talous- ja sosiaalikomitean äh, esittelijä äh, ja nimenomaan kysymys on mietinnöstä, joka hyväksyttiin tänään. Grazie. Kiitos, kiitos Ekosokin nimissä ja siitä, että minut kutsuttiin teidän valiokuntaanne ja tähän kokoukseen. Niin kuin muistatte, tänä aamuna ympäristö- ja maatalous- vastaava valiokunta Ekosokissa äänesti ja hyväksyi mietinnön, joka tullaan käsittelemään täysistunnossa 15.3. Me tulemme myöskin esittämään virallisen kutsun herra Dessille ja toivomme, että hän tulee käsittelemään omaa mietintöään meidän tahollemme. Itse en ole maanviljelijä. Itse kuulun nimittäin kakkosryhmään, joten en sinänsä ole asian osainen, mutta siitä huolimatta olen kuitenkin sitä mieltä, että maatalouspolitiikan tarkoituksena on luonnollisesti taata toimeentulo maanviljelijöille ja myöskin elintarvikkeiden saanti Euroopan unionissa. Ja tulotaso, maanviljelijöiden tulotaso on saatettava äh, samalle tasolle kuin muidenkin Euroopan unionin kansalaisten tulotaso. Tietenkin myöskin maataloustuotteiden kaupalla pito ja suora myynti esimerkiksi olivat kysymyksiä, joita käsittelimme omassa valiokunnassamme. Niin ikään muihin seikkoihin, puututtiin ja puhun nimenomaan niistä kysymyksistä, joita komissio omassa paperissaan käsitteli. Emme kuitenkaan pelkästään tarkastele maanviljelijän ja maatalousyrittäjän tulotasoa, vaan myöskin muiden maatalouden piirissä toimivien henkilöiden tuloja. Eli keskeiset kysymykset liittyvät maanviljelykseen, ympäristöön ja, ja työhön. Millä tavoin tätä asiaa nyt voidaan äh, käsitellä? Ei tietenkään yksisilmäisesti missään tapauksessa esimerkiksi sillä tavoin, että eläinten hyvinvointi asetetaan tärkeämmäksi kuin joku muu seikka. 18 miljoonaa ihmistä Euroopan unionin alueella toimii äh, maanviljelyksen piirissä ja 4 miljoonaa työntekijää kyllä, tämän lisäksi eri Euroopan unionin maissa toimii alalla, mutta kuitenkin epäselvällä tavalla ja, ja suorastaan laittomallakin tavalla. Sen vuoksi meidän on pureuduttava ongelmiin ja saatava aikaiseksi uusi eurooppalainen maatalouspolitiikka, joka ottaa huomioon myöskin sosiaaliset kysymykset, työntekijöiden turvallisuuden, elintarviketurvallisuuden ja eh, niiden saa, eh, elintarvikkeiden eh, saatavuuden ja myöskin sosiaaliset lausekkeet on otettava huomioon. Niin kuin sanottu, sanotuksi jo tuli, me luonnollisesti haluamme, että vuoden 2013 jälkeinen maatalouspolitiikka toimii sopivien rahoituskehysten puitteissa meille on tarjottava riittävät resurssit ja rahoituksellinen tausta, jotta nämä kaikki hankkeet voidaan käytännössä toteuttaa. On selvää, että maataloustuotteet joutuvat kilpailukohteeksi ja myöskin halpatuonti elintarvikkeiden vaikutus tämänhetkisen maatalouden tuottajan tilanteeseen on suuri. Myöskin markkinahintojen jatkuva häilyminen on ongelma, joka on jollakin tavoin pyrittävä saada saamaan järjestykseen. Kiitos Franco. Nyt sitten lähdemme keskusteluun ja ensimmäisenä anna ryhmien edustajille puheenvuorot. Puheenvuoropyyntöjä on kaiken kaikkiaan 23, joten nyt on syytä olla aika äh, tarkkana äh, puheaikojen suhteen, että kaikki voisivat äh, käyttää puheenvuoroa. Luis Kapulasan. Kiitos äh, todella lyhyesti, mutta luonnollisesti ensimmäiseksi haluan esittää kiitokset Albert Dessille, joka on tehnyt todella vaikeaa työtä tehokkaasti viime aikoina. Ensimmäisenä haluaisin ottaa esiin nimenomaan myönteiset seikat tästä työstä. Herra Dess lähtee sille linjalle, kun George Lyon aikana, kun hän pohjusti maaperää. Myöskin kilpailukysymykset ovat olleet tässä mukana. Mielestäni ykköspilarin vahvistaminen ja ylipäätään maatalouspolitiikan vahvistaminen ovat molemmat äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä. Ja luonnollisesti myöskin tasa-arvoisemman ja tasapuolisemman tulojaon vaatimus on keskeistä myöskin suorien äh, tukien äh, käyttöönotto ja kansallisten äh, siirtymäaikojen pidentäminen ovat mielestäni tärkeitä, varsinkin kun asia ajattelee maanviljelijöiden kannalta. Nämä siis olivat myönteisiä seikkoja. Haluan kuitenkin esittää myöskin vilpitöntä kritiikkiä. Nimittäin esittelijä puhuu aika epäselvästi ja väljästi, kun hän ei puutu sen paremmin Euroopan parlamentin toimintamahdollisuuksiin. Ja niin ikään myöskin keskeinen kysymys jää hieman hämärän peittoon. Herra Dess puhuu niin sanoo tuosta vapaaehtoisesta pienviljelijämaksusta. En ymmärrä, miksi se olisi vapaaehtoisuuteen perustuva. Ja kuitenkin meillä on yhteiset säännöt ja näitä sääntöjä on sovellettava kaikissa yhteyksissä, jotta kilpailu olisi reilua. Mitä selkeää määritelmää ei myöskään niin sanotun aktiivisen maanviljelyn aktiivisesta maanviljelystä ei esitetä, joten mielestäni tämä olisi äärimmäisen tärkeää, että kompromissiin päästäisiin. Tästä, tässä puhutaan myöskin tukien oikeudenmukaisesta jakamisesta. Mitä sitten käytännössä tarkoittaa? Ei se voi olla sellaista politiikkaa, että joku jäsenmaa saa ainoastaan kaksi kolmasosaa tai jopa yhden kolmasosan siitä, mitä joku muu maa taas saa tai, tai osan keskiarvosta. Eli tämä on mielestäni äärimmäisen keskeinen kysymys. Ja nämä seikat on todella tarkkaan myöskin määriteltävä. Sitten herra Dess puhuu niin sanotusta ylimääräisestä riskien kattojärjestelmästä. Kohdassa 32 puhutaan tästä seikasta ja tässä kohdassa 40 heitetään härään pyllyä ja koko asia saa täysin eri muodon. Sitten kohta 52. Siinä perään kuulutetaan yhteisrahoitusta. Mielestäni siinä ollaan ottamassa kylläkin suuntaa kohti kansallista, uudelleen kansallistamista. koska siinä mainitaan nimenomaan kansallinen yhteisrahoitus. Ja, ja se, mitä nyt Ekosok täällä talous- ja sosiaalikomitea äsken totesi, ei mielestäni parantanut millä tavoin edesauttanut asiaa tai ainakin toi aika vähän siihen lisää Ja vielä kohta 22, se on kaikkein ristiriitaisin kohta koko mietinnössä. Eli kaiken kaikkiaan tämä on aika sekava ehdotus ja jopa ristiriitainen, koska mehän pyrimme siihen, että yksinkertaistamme maatalouspolitiikkaa. Ja, ja samanaikaisesti kuitenkin tässä ehdotetaan nyt, että osa rahoituksesta kanavoidaan kakkospilarille ja ykköspilaria halutaan vahvistaa ja ykköspilariin halutaan lisätä myöskin ympäristökysymyksiä entistä enemmän. Eli nämä kaikki ovat äh, kuitenkin seikkoja, joita äh, Albert Tess on tuonut esiin omassa mietinnössään. Ja kuitenkin äsken juuri itse totesi, että maanviljelijät nimenomaan peräänkuuluttavat tätä pilarijärjestelmää ja, ja sen yksinkertaistamista. Mutta kuitenkin hän mietinnössä esittää asiat täysin toisinpäin. Joten äh, toivoisin, että äh, sinänsä oikeudenmukaisempi järjestelmä voitaisiin äh, toteuttaa, mutta ei kylläkään näillä keinoin. Ja siksi toivon tästä nyt äh, vireä keskustelua ja, ja jonkunlaista kompromissiratkaisua, joka olisi Euroopan parlamentin vahva kannanotto kysymykseen. Grazie, George. Adesso George Lyon. Kiitokset. Sitten George Lyon. <coughs> kiitoksia. Minäkin haluan onnitella Arvan Tessiä um, ahkeruudesta. Hänen uh, laatiessaan tätä uh, mietintöä hän on ollut hyvin aktiivinen ja pyrkinyt uh, saamaan ihmiset innostumaan asioistaan ja keskustelemaan minun ryhmästäni ja muistakin, mikä on tervetullutta todellakin monin osin voin äh, kannattaa hänen äh, suuntiaan. Äh, tämä selkeät, tämä selkeä budjetti linja, jota hän on seurannut, hänen pyrkimyksensä oikeudenmukaisempaan tulojakoon ja tukien jakoon, ja sitten miten se tulee näihin aktiivisiin viljelijöihin, hänen toi, toiveensa näiden henkilöiden määrittämiseksi. Me kenties voisimme itse, itse sen tehdä mieluumminkin kuin antaa, antaa, antaa sen sitten komission huoleksi. Ja sitten nämä enimmäistyöt tuet on niin ikään hyvin tärkeä. Siitä voimme olla yhtä mieltä. Minulla ja ryhmälläni on pientä huolta Olemme nimittäin ehtineet tässä jo käydä keskusteluryhmässämme Arti kohdassa 68 on aika kohdassa 15 puhu, puhu, puhu, puhutaan puhutaan näiden esimerkiksi lampaan tuotannon yhdistämisestä, yhdentämisestä ja sitten taas kohdassa 16 edellytetään samojen tuotantohaarojen eriyttämistä on hyvinkin tärkeää saada selvää tämä, mitä tässä ajetaan takaa, koska alue, alueelliset erot Euroopassa ovat niin merkittävät. Yhtäältä siis peräänkuulutetaan tätä oikeudenmukaisuutta. Ymmärrän tästä mietinnöstä, että, että hän haluaa, että katsomme ykkös- ja kakkospilaria yhteensä kun puhumme oikeudenmukaisuudesta, mutta kyllä ne pitää meistä pitää erillään, koska tietysti joissakin maissa on tällaisia pitkät, korkeat, korkeat tai runsaat alakehitysmaksut. Ja tässä pyritään myöskin rajoittaa e, e, 60-65 prosenttiin äh, tuet äh, äh, ajatellen 2020 tavoitteita, mikä, mistä tulee vähän toistaista euroa, 135, eli siis se ei se oikeastaan johda kuin muutaman hassun jäsenmaan hyötyyn näissä laskelmissa. Tässä ei mennä tarpeeksi pitkälle, tai ei tässä olla tarpeeksi kunnianhimoisia, kun tätä oikeudenmukaista ja kun ajatellaan sitten kohta 22, niin minu, minu, minuakin hieman hämmentää, jossa hän äh, esittää, esittää mallin suorien tilatukien äh, siivoamiseksi. Pitää sitä yksinkertaisempana, mutta itse asiassa kyllä taitaa olla monimutkaisempi kuin aiempi, koska joissain äh, jo, joissa joidenkin jäsenmaiden osalta edellytetään siirtoa ykkös, ykköspilarista kakkospilariin ja niin sen jälkeen laadittaisiin lista näistä hyvityksistä, jotka, jota kautta sitten rahat taas palautuisivat ykköspilariin ja hän ehdottaa kolmea erilaista tapaa miten se toteutettaisiin, siis missä ykkösestä se rahastetaan kakkoisin usein toisissa jäsenmaissa tämä tapahtuisi yhteisrahoituksen kautta ja sitten se, sellaisia jäsenmaita, jotka sitten haluavat äh, suoraan rahoittaa äh, kakkospilaria. Tässä on siis kolme erilaista tapaa ja sitten äh, rangaistuksena olisi suorien tulotukien ja tilatukien menettäminen, jos ei sitten siihen sopeudu tai mukaudu. Aika mutkikalta kuulostaa, jos, jos ajatellaan tämän uuden toimenpiteen rahoitusmekanismeja, eh, riippuen juuri siitä, mitkä jäsen, jäsenmaat eh, mihinkin vaihtoehtoon päätyvät. Selkeyttä tässä perään kuuluttaisin. Ja sitten mitä eh, lopuksi vielä tulee maaseudun kehittämiseen, hän tässä ehdottaa kolmen painopistealueen äh, poistamiseen, mutta ei sitten yksin, yksityiskohtaisemmin selitä sitten, miten, millä ne sitten korvattaisiin. Toki ne pitää linjata yhdessä EU, linjata EU 2020 strategian kanssa, se on selvä mutta olisi hyvä kyllä ymmärtää, mitkä, mitkä toimenpiteet tässä nyt sitä tulisivat kysymykseen ja, ja minkä, minkälaista hyötyä sitten yhteiskunnalle ja viljelijöille itselleen tässä tavoitellaan. Grazie George. Adesso James Nicholson. James Nicholson. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin Olen hyvin tyytyväinen siihen, että meillä on mahdollisuus keskustella tästä asiasta. Kyllä herra Destas ansaitsee kunnioitusta. Hän on tässä tehnyt myös ihan uusia ehdotuksia, jotka herättävät ajatuksia ja keskustelua, joten voimme olla kiitollisia hänelle. Ei tässä ole vain ne samat vanhat ajatukset kuin ollaan jo ennenkin kuultu. Mutta puheenjohtaja, kun te sanoitte alussa, että meidän on tehtävä työtä yhdessä, jos haluamme, että valiokuntamme työ otetaan vakavasti. Ja tässä olen kyllä täysin samaa mieltä kanssanne. Ja tämä on kyllä varsinainen haaste. Meillä on tärkeä vastuu nyt Euroopan parlamentissa. Todella yksinkertaistamista tarvitaan. Kaikki olemme samaa mieltä, kaikki puhumme siitä, mutta koskaan emme näyttäisi tähän pystyvän. Ja tässä minun mielestäni näitä taistelulinjoja nyt vedetään. Eli todella siis yksinkertaistaminen ja mitä uutta saamme tässä aikaan. Ei tämä helppoa ole, eikä yksinkertaista, ei ollenkaan. Tämä järjestelmä on aivan liian byrokraattinen ja meidän on löydettävä parempi järjestelmä ja myös sen toimivuus ja valvonta. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö niin en tiedä mikä tilanne on muissa jäsenvaltioissa, mutta minun kotimaassani, jossa on ollut tilatukijärjestelmä, jos tämä poistetaan, niin ihan sama kuinka pieni tai kuinka suuri tila on, niin tässä kuristetaan näitä tiloja entisestä ja minun mielestäni se on sanottava suoraan ja nostettava esiin. Tässä tarvitaan toki myös joustavuutta. Joustavuutta paikalliselle täytäntöönpanolle, onpa se, onpa se sitten paikallista, alueellista jäsenvaltion tasolla. Ei tämä sama järjestelmä sovi joka ikiselle EUn kolkalle. Erot pohjoisen ja etelä, idän ja lännen välillä ovat liian suuret ja tämä on tunnustettava, mutta tietyt periaatteet on luonnollisesti muistettava. Ja kun puhutaan rahoituksesta yhteisrahoituksen nähdössä, niin katson, että kyse on uudelleen kansallistamisesta ja tätä me emme toivo. Haluamme luonnollisesti jäsenvaltioille ja alueille joustavuutta, mutta jos tässä lähdetään liian pitkälle yhteisrahoitukseen, niin ja jos ei ole pakollista, niin sitten tietyt viljelijät saavat huomattavaa etua verrattuna toisen jäsenvaltion viljelijöihin ja näin, että omassa maassani kun meillä ei ole näitä rahoja, niin äh, muiden maiden viljelijät saisivat suurta etua äh, verrattuna omiimme. Ja kyllä he minulta sitten kysyisivät, että mitä ihmettä te teette siellä Euroopassa. Meillä ei ole esimerkiksi maaseudun kehittämisrahoja samalla tavalla kuin muilla, joten kyllä minä ymmärrän, että äänestäjäni suuttuvat mitä George tuossa sanoi aktiivisen äh, viljelijän äh, äh, määrittelmästä. Ymmärrän, että miksi esittelijä ei mennyt pidemmälle tätä määritellessään, koska tämä saattaisi olla yksi kaikkein suurimpia ongelmia, jos tälle tielle lähdemme, koska variaatioita on niin monia ja hankaluuksia liittyen tämähän on niin monia. Eli tämä on kyllä varsinainen Pandoran lippan avaaminen ja ongelmia kyllä tulee silmillemme, jos näin teemme. Mikä on aktiivinen viljelijä? Tosiaan ehkäpä George keksi tähän jonkun hyvän määritelmän. Nää, innolla odotan hänen määritelmäänsä. Hauska nähdä. Kyllä tästä kiinnostava keskustelu todella on tulossa pari muutakin kohtaa puheenjohtaja, jotka haluaisin mainita. Täytyy sanoa, että täytyisi tästä kansallisesta riskivakuutuksesta kuulla vähän lisää ennen kuin siihen uskaltaan sanoa. Tässä nyt mennään ehkä hiukan liian nopeasti, liian pitkälle. Minä en tätä nyt ainakaan voi välittömästi tukea. Ja todella siis, kun tällaisesta turvaverkosta puhutaan, niin, niin puheenjohtaja, kun markkinat eivät kerta kaikkiaan toimi, niin kyllä mielestäni tarvitaan YMP, joka on erityisesti niiden puolella, jotka tuottavat ruokaa EU-ssa. Ruoan tuotanto, elintarviketuotanto on taattava. Kaikki tiedämme, mitä tapahtuu, jos ruokaita ei ole. Ja tässä työtä on vielä tehtävänä. George viittasi jo tähän keskusteluun, miksi siirtää rahaa pilarista yksi pilariin kaksi ja taas takaisin. Ehkäpä me voimme tässä vielä lyödä viisaat päämme yhteen ja katsoa, että miten saamme aikaan toimivan järjestelmän, joka ei ainakaan luo lisää byrokratiaa. Se tulee tässä mielestäni olemaan keskeinen asia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos James Martin Hosling. Ja, ich darf zunächst auch Albert. Kiitokset Albert ja on tarvitse kiittää työstä. Hän pitäytyä näissä tietyissä rajoissa, mutta voimme tietenkin auttaa ehdotuksinemme niin, että, että mietinnöstä tulee niin hyvä kuin kuin hyvä kuin, eh, niin hyvä, että parlamentti voisi hyväksyä, vaikka hiekan, vielä kaukana ollaankin sitä. Minä halusin eh, eh, niihin seikkoihin puuttua, jotka eivät ole tässä tämä, ihan välttämättä tapetilla, mutta joihin meidän pitäisi puuttua. Me olemme yhtä mieltä tästä kaksi pilarijärjestelmästä, mutta tietenkin kysymys, miksi siitä, miksi esittelijä on ottanut tämän kahden pilarin rakenteen perustaksi, mutta sitten kumminkin haluaa sitten se ryhtyä niiden kanssa pelaamaan niin tavalla, joka ei ole ko- kovinkaan helposti ennakoitavissa. Komissaarikin totesi omassa tiedonnossaan, että tarvitsemme vihertämistä maataloustuotantoa, mikä tietenkin kuuluu ykköspilariin miksi kyllähän sitten on niin vaikea muotoilla tiettyjä toimia niin, että etteivät ne e-, edellyttäisi lisää byrokratiaa. Esimerkiksi vaikka, vaikkapa, vaikkapa ykköspilarista tapahtuvia siirtoja kakkospilariin voisivat olla melko helposti mm, valvottavissa. valvottavissa. Välttämättä ei kaikkia tällaisia tämän valvonta järjestelmien tarvitse edes kehittää. Sitten tämä ongelma. Mehän kaikki olemme yhtä mielisiä siitä, että pienviljelijät ovat äh, aika lailla keskiössä tässä äh, äh, yhtäältä sanotaan, että pienviljelijöiden asiaa pitää ajaa, ajaa mutta vain sen tapauksessa, kun ne eivät ole rakennu, rakennemuutoksen tiellä. Heillä on selkeät työ, työ ja tehtävä Äh, mitä ei, ei voi yhtäältä tukea ja toisaalta sitten moittia siitä, että he ovat rakennemuutoksen tiellä. Sitten vielä yksi asia, johon ei ole äh, kovitta äh, puututtu, on tämä puolustautumisoikeus. Esimerkiksi meillä ei use, useissa jäsenmaissa ole, ole, ole tätä järjestelmää edes vielä käytössä. Ja sitten tietysti missä yhteydessä pitää sitten sopeuttaa. Meillähän on yhteinen maatalouspolitiikka ja kaikki jäsenmaiden tulisi tietysti sitten myöskin yhteisesti hyväksyä että on suurta kuitenkin epätasapainoa, epäoikeudenmukaisuuksista äh, havaittavissa jäsenmaiden välillä. Miksei tämä äh, äh, enimmäiskatto periaate sitten mene paremmin läpi, sitä sopii ihmetellä. Me, me, me, vois, meidän pitää myöskin miettiä työpaikkojen säilyttämistä pitää yllä. Sitten siitä ei ole oikeastaan puhuttu paljon mitään tässä yhteisen maatalouspolitiikan kehittämisen yhteydessä. Mehän olemme yksimielisiä siitä, että me, jos me pidämme tämän 68 kohdan, se on ihan ok. Ja tietysti ei ole kuitenkaan oikeastaan kuulu näihin eurooppalaisiin säädöstöihin, mitä tämän täytyy tietenkin sitten äh, päteä myöskin äh, Euroopan unionin tuotaviin rehuvalmisteisiin. Äh, se, miten se sitten toteutetaan, on jännittävä kysymys nähdä. Minä olisin kuitenkin toivonut hiukan kunnianhimoisempaa mietintöä noin kaiken kaikkiaan. Monet kansalaiset kysymät sitä, että, mitä, että me, meillä on suuret tavoitteet, mutta vähäiset eväät sitten äh, tarjottavaksi. Me, tässä on, äh, meidän pitäisi hiukan kunnianhimoisemmin äh, kyetä etenemään paitsi kollegojemme vakuuttamiseksi myöskin sitten äänestäjiemme. Grazie, Matt. Kiitos Martin. Seuraavaksi annan luonnollisesti puheenvuoron kaikille kollegoille. Koordinaattorien suhteen oli joustavampi, mutta koska meillä on vielä 20 puheenvuoropyyntöä, niin pyydän kaikkia nyt puhumaan tiiviisti. Papastankos. Η αντικειμενική ανάγνωση Kiitos puheenjohtaja. Objektiivinen mietinnön diagnosointi eh, tuo selvästikin esiin erimielis- e-, erovaisuuksia mielipiteissä, joskin joistakin kysymyksistä ollaan samaa mieltä. Mutta näyttäisi siltä, että poliittiset eh, suuntaukset eivät välttämättä nyt kuitenkaan ole tässä määrävässä asemassa, koska ne kommentit, joita täällä on esitetty, eivät sinänsä eh, ole minkään yhden ja tietyn ryhmittymän kannanotto. No niin, mitä nyt rahoituskysymyksiin tulee, jokainen eh, eh, tietysti ymmärtää asian monimutkaisuuden ja mitä taas uudelleen kansallistuttamisen tulee, niin sitä vastustetaan, se on selvä. Ykkös- ja kakkospilarin eh, ylläpitäminen ja, ja niiden yks, järjestelmän yksinkertaistaminen hyvää sinänsä – Entä sitten suora tukijärjestelmä? Sen tarkoituksena on tietenkin taata tasa-arvoinen tilanne ympäri Euroopan unionia. Nämä kaikki ovat sellaisia asioita, joiden suhteen kuka tahansa on samaa mieltä. Eli minun mielestäni, jotta tämä kaikki voitaisiin käytännössä toteuttaa, se edellyttää sopivaa siirtymäkautta koska muuten taloudelliset vaikutukset tietyille alueille ovat voimakkaammat kuin, toisille alueille ja jopa liian voimakkaat. Tuollainen kertakorvausjärjestelmä on myöskin mahdollinen vaihtoehto, mutta se, että eri maiden tilanteet ja eri seutujen tilanteet olisi otettava entistä paremmin huomioon mielestäni keskeistä. Markkinoiden joustavuus niin, niin ikään on tärkeä kysymys. Siltä osin joustavuutta voitaisiin lisätä. Ja vihertämisen suhteen meidän olisi löydettävä entistä tehokkaampia toimintamalleja. Mutta nämä olivat nyt tällaisia äkkiseltään mieleen tulleita kommentteja, jotka syntyivät, kun luin mietinnön. Haluan esittää kiitokset esittelijälle. Ja, ja niin kuin sanottu, kommentit ovat nyt ainoastaan tähän ensimmäiseen version liittyviä. Dorfman. Sitten Dorfman. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiekle, äh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Albertille. Äh, hän, hän on äh, nähnyt tässä kovin paljon vaivaa oman mietintönsä eteen. En, nyt kun me tätä mietitään, nyt me pohdimme ja maatalouspolitiikkaa muutenkin pohdimme jatkossa, meidän pitää kaikkia mietintöjä kaikki mietinnöt eh, huomioidaan myös Stamkosin i eh, kansainvälisen kaupan mietinkä, niin ikään sitten laajan perusmilki, se on ovat peru, hyvä ja peruspapereita eh, YMPstä keskustelemme ensin tämä on nyt sen kuitenkin nyt sen tämän päivän teema, sen Lavian teema, mitä, mitä, mitä tarvitaan, mistä rahat, ei tarvitse, tätä keskustelua tarvitse ollenkaan käydä, jos rahaa on niukasti jaossa meillä on tietty yhteisymmärrys aiheesta avoimia kysymyksiä. Kohta 22 on yksi mm, hankalimmista. Ja sitä täytyy, sitä, pohtia, sitä täytyy pohtia vielä yhdessä me voisimme olla komissaarin kanssa yhtä, yhtä mieltä siitä, että jos hän vaatii, vaatii sitten vihertämistä, niin olkoon sen sitten myöskin maksujen pohjana. Kysymys herää, miten me sitten organisoimme tämän Euroopan laajuisen vihertämisen, millä, tä, millä tämmöisellä ympäristötoimenpiteillä siihen sitten päästään. Jossain on tomerampia kuin Toisissa, toisissa yksissä jäsenmaissa hoidetaan yhteis- yhteisrahoituksella, toisissa sitten ei. Ensinnäkin tietysti eurooppalaista rahaa on tässä ensimmäisessä pilarissa ja haluan, että me pidämme tämän ja säilytämme ja taistelemme näiden rahojen puolesta minulle nyt herää kysymys, minä en välttämättä ole sitten niin välttämättä näiden ykköspilarin viherystoimien kanssa. Miten niitä sitten valvottaisiin? Jäsen, jäsenmaissa on näitä vihertämistoimia, monissa, niin minun omassa osavaltiossani Saksassa toteutetaan näitä laajastikin, mutta toisaalta sitten taas tämä byrokratia uhka, uhkaa lisääntyä. Sitäkin pitää näinä päivinä ajatella. Mielestäni sitä tarkoita sitä, että, että tietysti, että etteikö sitten kakkospilarissa tätä ilman yhteisrahoitustakin näitä toimia voida toteuttaa. Se, se jää nähtävästä. Äh, äh, äh, Hoisling totesi, että tämä tietysti, me, me, meillähän se sopii hyvin, tämä kaikki vihertäminen ja muu, mitä, mitä sitten Lapissa tehdään taikka e- e- eteläisessä Espanjassa. Meidän pitää saada tähän vihertämiseenkin omaksua jonkinlainen yhteinen näkemys nyt kello käy näköjään, mutta meidän pitää löytää löytää tavoite, joka sitten saa laajat kansanjoukot taakseen ja tuekseen. Pahoittelen. Kiitos Elisabetta ja sitten edustaja Dorfman, mutta meillä on vielä 17 listalla ja meidän on äh, kuitenkin jokunen minuutti käytettävä myöskin koordinaattoreiden kokoukseen, mutta olkaa hyvät ja puhukaa äh, lyhyesti nyt. Kiitos. Äh, yritän pitää tuon mielessä. Koko tässä keskustelussa olemme nyt olemme puhuneet tästä vihertämisestä, no juu, toki se on tarpeen, mutta pitäisi varmaan katsoa, mikä tilanne on tänä päivänä. Tämä klassinen vihertäminen vuonna 1992 otettiin mukaan nämä ympäristötuet. 20 prosenttia Saksassa käytetään näihin ympäristöohjelmiin, muissa jäsenvaltioissa kaksi prosenttia kaikista maatalousmenoista. Ja en tiedä, kannattaako meidän nyt vaatia tässä vaiheessa, että kaikilta vaaditaan samaa, myös niiltä, jotka käyttävät 2-30 prosenttia tähän. Kiitän esittelijää siitä, että hän on ottanut esiin kysymyksen siitä, ovatko rahat nyt oikeassa paikassa. Ja tämä on hyvä kysymys, kun puhutaan näistä historiallisista oikeuksista, onko tämä johtanut hyvään tilanteeseen vai onko tämä ehkä johtanut epäreiluun tilanteeseen niin, että ne, jotka aiemmin saivat rahaa, sama, paljon rahaa saavat Eh, sitä edelleen tänään, tänä päivänä, vaikka tämä ei ehkä olisikaan enää oikeutettua, kun puhutaan eh, siitä, että esimerkiksi viljelyyn menee tällä hetkellä hyvin paljon rahaa ja samalla eh, se saa ikään kuin monesta lähteestä. Minun mielestäni meidän tulisi pikemminkin pyrkiä esimerkiksi antamaan rahaa nuorille viljelijöille ja puheenjohtaja tässä nyt oikeastaan minun kaksi minuuttiani ovat jo päättymässä, mutta yksi virke vielä, mitä nuoriin, ei vaan pienviljelijöihin, korjaan pienviljelijöihin tulee. Meidän tulisi tehdä heidän elämästään helpompaa byrokratiaa keventämällä. Kiitos. Oui. Euh. Puheenjohtaja Herades, on totta, että mietintö saatiin eri kielillä todella vähän aikaa sitten ja niinpä esitänkin kokonaisvaltaisen analyysin sekä muodosta että sisällöstä. Ensinnäkin muodosta. Mielestäni olisi hyvä rakentaa mietintö sillä tavoin, että se on myöskin ymmärrettävä sekä tuotannon käytön kulutukseen että maanviljelijöiden kannalta, koska Rohman sopimuskin laadittiin tällä tavoin. Meidän pitää saada selvitettyksi, mikä on yhteisen maatalouspolitiikan tavoite, ja kaiken on tapahduttava johdonmukaisesti, ihan sillä tavoin kuin jo vuonna 1958 hahmoteltiin. Sitten mitä tulee taas noihin suuriin haasteisiin, niin käsittääkseni meillä on nyt kaksi suurta haastetta edessämme. Ja mielestäni niin ikään olisi hyvä ottaa selkeästi esiin. Ensinnäkin tukien uudelleenjakojärjestelmä. jakojärjestelmä. Aivan oikein tällä hetkellä Euroopan komissiokin on tunnustanut, että tukien jakaminen tällä hetkellä on epäoikeudenmukaista ja jopa puolet Euroopan unionin viljelyistä ei saa mitään tukia. Ja esimerkiksi eh, siipikarjan tuottajat eivät kerta kaikkiaan saa tukea, eikä tämänhetkisen järjestelmän puitteissa ole mitään mahdollisuutta heille tukia kanavoida. Joten keskeinen kysymys on tukien uudelleen jakamisjärjestelmä ja myöskin eri maiden eh, merkitys tässä on tärkeää, kuten myöskin eh, tasot. Eli nämä kaikki ovat kysymyksiä, joita ei vielä tänään ole käsitettykään. Onko suora tuki sitten tarkoitettu suoraan maanviljelijöille vai onko kysymys tuesta, jota annetaan tilan tuoton ja pääoman perusteella? Joten nämä ovat seikkoja, joita on myöskin käsiteltävä. On hyvä asettaa taso, mutta mihin tuo taso asettaminen sitten perustuu? Ja äh, sen vuoksi usein onkin törmätty ongelmiin ja tuotanto on kokonaan lakkautettu. Äh, äh, esimerkiksi Monaco rutinalle ei ole tukea annettu tästä syystä, mutta tämä tästä. Niin kuin sanottu, me tarvitsemme kestävää maatalousta ja, ja sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että tarjota mahdollisuuksia, joiden puitteissa maanviljelijällä on mahdollisuus kes, kestävästi jatkaa tuotantoa ja, ja myöskin sopeutua ilmastohaasteisiin. Nämä ovat uudet keskeiset haasteet, haasteet ja ne on nyt otettava selkeästi esiin. Ja myöskin ensimmäisen pilarin vahvistaminen on hyvä asia. Eri maiden tilanne on erilainen. Esimerkiksi Kreikka ja Irlanti tällä hetkellä eivät luonnollisestikaan pysty tukemaan samalla tavoin maanviljelijöitään kuin vaikkapa Ranska tai joku muu Euroopan unionin maa, joten oikeudenmukaisuus olisi tässä tuotava esiin ja puhallettava yhteen hiileen, kun kerran kyse on myöskin yhteisestä hankkeesta. Mark Tarabella ja sitten Rova Mäkinäs, Puheenjohtaja, ensiksi haluaisin palata Antonio Gramsin aikaisen lauseeseen, eli siihen, että jollei tiedä mistä joku on peräisin, niin ei myöskään tiedä mihin se vie, eli minne suuntaan ollaan menossa. Se sopii tähänkin tilanteeseen, koska mielestäni tämä on varsin pelottava tilanne. Me olemme nyt jonkun aikaa toimineet uudelta pohjalta, Lissabonin sopimuksen pohjalta, johdonmukaisesti yhteispäätösmenettelyn pohjalta – ja nyt en missään tapauksessa halua ristiinnaulita Albert Desia, äh, hän on sentään yrittänyt, mutta näyttää siltä, että ei tässä tiedetä nyt mihin suuntaan olla menossa. Täältä löytyy kohta, jo, joihin täällä on nyt viitattu, 22, 23, 27 ja niin poispäin. Esimerkiksi äh, ympäristöystävälliset toimenpiteet ja, ja tietyt rajat, rajat, äh, myöskin vakuudet, äh, takuut, ne on mainittu. Monia asioita on löydettävissä näistä kohdista, mutta johdonmukaisuus puuttuu. Meidän on saatava tarkistusten myötä aikaiseksi järkiperoinen ja johdonmukainen Euroopan parlamentin kanta uuteen maatalouspolitiikkaan. Sinänsä kun luin Albert Dessin mietinnön, ymmärsin kyllä viesti, mutta näiden moninaisten kohtien myötä asia hajautuu ja, ja viesti ei välity. Mutta meidän on nyt yhteisesti yritettävä saada aikaiseksi selkeä yhteinen viesti. Rova Mäkinäs. Kiitoksia. Aika niukasti. Minä Haluaisin kuitenkin äh, Albert Dessia hyvin haastavasta mietinnöstä. Me ollaan tässä äh, seilattu tietty, olla seilamassa tiettyyn suuntaan, ja nyt tämän mietinnön ansiosta me olemme sitten joutuneet äh, pohtimaan vähän tarkemmin suuntaamme tässä valiokunnassa. Tämähän on melko mahdoton tehtävä uudistaa maatalouspolitiikkaa tavalla, jossa otettaisiin huomioon kaikki nämä seikat, joista kollegat jo tänään iltapäivän mittaan ovat puhuneet kun aikaa on todellakin niukalti. Minä haluaisin rajoittaa kommenttini vain seuraavaan. Minä harvoin herra Boven kanssa äh, yhtä mieltä, mutta kahdesta viitteestä olen, äh, olen iloinen. Viittaus kestävään maataloustuotantoon. Me tarvitsemme kestävää kilpailukykyistä maataloustuotantoa ja meidän toimet on sitten suunnattava tämän äh, vahvistamiseksi Irlanti-kommentti on hyvä paikkoja varmaan on sellaisia Euroopassa, jossa on paremmat mahdollisuudet viljelijöiden raho- äh, äh, tulotason varmistamiseksi. Mehän puhumme yhteisestä maatalouspolitiikasta, me puhumme 100 prosentin äh, suorien tilatukien, tulotukien rahoittamisesta, eli sikäli olemme vakalla pohjalla ja pyrimme sitten, meidän tarkoituksemme on tietenkin sitten välttää markkinoiden, markkinahäiriöt <clears throat> toimenpiteettemme johdosta. Vihertäminen olisi, olisi hyvä määrittää paremmin, että tiedämme mistä puhumme. Ja sitten tois, vielä tämä aktiiviset viljelijät. Ymmärrän kyllä mitä tässä ajetaan et, e, takaa. E, e, et, monet pien, pienviljelijät ovat aktiivisia, mutta ovat he paljon muutakin samaan aikaan. Eli kyllä tätä on nyt vielä puitava yksityiskohtaisemmin. Ja me tarvitsemme toki yhdenmukaisen viestin. Se on ää, varmaan sitten tästä tulossakin, minä ainakin huolehdin omalta osaltani sinne. Sitten jäsenmaiden ää, asianomaiset viranomaiset ää, voivat parhaiten ää, päättää ää, täytäntöönpanosta. Eli siltä osin tarvitsemme joustoa. Me tämän yhteisen, yhteisten rakennelmien puitteissa me, mitä sitten soveltamisen tulee. Albertin ponnistelut ovat hatunnoston arvoista, mutta vielä täytyy paljon lisää pohdintaa harjoittaa. E Kiitos. Sitten Garcia Perez. Gracias, Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Kaikki varmasti olemme yhtä mieltä näistä olennaisista kohdista tässä valiokunnassa. Yleisistä kysymyksistä olemme samaa mieltä esimerkiksi se, että 2020 strategia otettava tässä huomioon tarpeeksi rahoitusta, markkinavälineet, päätökset ensimmäisen ja toisen pilarin välillä, mutta niin kuin muitakin kollegoja, minuakin huolestuttaa tämä yksinkertaistaminen tai pikemminkin sen käytäntöön saattaminen muuttaminen. Minulla on sellainen vaikutelma, että tässä pikemminkin joudutaan päinvastaiseen tilanteeseen, eli varmuuden sijaan syntyy epävarmuutta juuri esimerkkinä tämä artikla 22. Eli jos puhutaan kahdesta hyvin määritellystä pilarista, niin en ymmärrä, miksi täällä täytyy ehdottaa tätä ehdollisuutta siirtää tiettyjä toimia toi, pilarista toiseen tai se, että ne ovat vapaaehtoisia toisessa pilarissa. Tästä kaikesta varmasti täytyy kyllä vielä keskustella, mutta on myös kysymyksiä, joista aivan varmasti saamme aikaan ihan helpostikin sopimuksen. Toisaalta taas on kysymyksiä, joista meidän täytyy vuoropuhelua jatkaa ja yhteisen kannan etsimistä tässä valiokunnassa jatkaa niin, että saamme aikaan todella Äh, hyvän äh, neuvottelukannan sitten lopputuloksessa. Kiitos. Kiitos sitten Michel Dantin. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minä puolestani haluan myöskin esittää kiitokset esittelijälle. Vaikuttaa siltä, että hänen mietintönsä äh, vahvistaa tietyt keskeiset kysymykset. Eli Euroopan parlamentin on jatkossa varmasti todellakin peräänkulutettava yhteisempiä sääntöjä luonnollisesti sillä tavoin, ettei mitään uudelleen kansallistamista kuitenkaan tapahdu. Viittaan tässä historialehtiin. Hallinnollisen rasitteen vähentäminen on myöskin tärkeää ja myöskin täydentävien ehtojen politiikka on hyvä pitää mielessä, kuten muutoinkin käytännölliset, käytännönläheinen suhtautuminen kokonaisuudessaan koko maatalouspolitiikkaan, elintarvikke, tuotantoon, kuluttajien tilanteeseen ja maanviljelijöiden tilanteeseen. Tämän lisäksi käydään paljon keskustelua muun muassa vihertämistoimista, Ja, ja tämä on aihe, jota käsitellään myöskin Euroopan parlamentin ulkopuolella muissa vastaavissa instansseissa. Olen tältä pohjalta huomannut, että esimerkiksi Saksassa asiaa käsitellään julkisessa julkisessa piirissä ja, ja kansalaiset ottavat kantaa siihen, pitäisikö Raha jakaa äh, tavallaan samaan tyyliin kuin nyt esitellään, esitetään ensimmäisen ja toisen pilarin piirissä. Eli tarkoitan sitä, että meidän pitäisi myöskin yleinen mielipide saada jollakin tavoin mukaan, kun muokkaamme omaa kannanottoamme yhteisen maatalouspolitiikkaan. Niin kuin nyt äsken sanoin, Saksassa on tehty. Entä sitten turvallisuuskysymykset, elintarviketurvallisuus? Jotakin täällä asiasta jo sanottiin ja tietty artikla viitattiin, mutta se ei ole kuitenkaan riittävän selvä määritelmältään, joten summa summarum meidän on nyt vielä tarkennettava kokonaisuudessaan asiaa, jotta jokainen tietää, mistä on puhe ja mitä kukin tarkoittaa. Loppujen lopuksihan voi olla niin, että kaikki tarkoittavat samaa asiaa. Edustaja Jaana. Kiitos puheenjohtaja. Haluan lämpimästi sydämesti kiittää esittelijää. Heitä mitään helppoa tehtävää ottanut itselleen tämän mietinnön puitteissa. Kaksi huomiota yhtäältä valiokunnassa. ei tulisi nyt ehkä tässä unohtaa sitä, mistä olemme samaa mieltä. Kaikki ovat täällä todenneet, että haluamme yhteisen kannan ja täytyy huolehtia näistä vihertämistoimista, ympäristötoimista. Tästä ollaan ihan täysin yhtä mieltä ja vetoankin tässä kaikkiin. Kaikilla on vähän erilaisia päätelmiä, mutta varmaankin täytyy tehdä selväksi, mihin haluamme tässä, mikä on lopputavoitteemme. Minä haluan, että ei ole byrokratiaa, en halua liikaa yhteisrahoitusta ja on tärkeää, että että eh, nämä vihertämistoimet ovat eh, suunnilleen samalla tasolla kaikissa jäsenvaltioissa. Ei voi olla niin, että joissain eh, maissa ne ovat arvoltaan viisitoista euroa hehtaarilta ja toisissa 160. Se, että meillä on ympäristöohjelmia, jotka ovat olleet käynnissä jo pitkään ja joista esimerkiksi Saksassa on paljon kokemusta ja vapaaehtoisesti viljelijät ovat saaneet rahaa näistä ympäristötoimista. Näin, näin esimerkiksi Mittelgebirgen alueella, omalla alueellani on ollut. Ja tämän lisäksi meidän tulisi huolehtia täydentävistä ympäristötoimista ja omalta kannaltani toteaisin, että Kyllä, minun mielestäni nämä ympäristötoimet voivat kuulua aivan yhtä lailla toisenkin pilariin, eli ne pakko ole ensimmäisessä pilarissa olla. Täytyy katsoa, mitä haluamme ympäristötoimilla, ja se on sitten ihan yksilöllisesti, mistä ne, missä ne ovat. Sitten vielä vetoaisin teihin, tulen alueelta, jossa meillä on varsin suuria tuottajia, ei tässä nyt varmaankaan voida jotain tällaista toivekuvaa luoda. Sosialismi osoitti, että ei toimi. Emme me voi näiden yritysten kokoa lähteä määrittelemään. Sen verran vielä tässä välissä, että pyrimme löytämään puolitoista tuntiin tai puolitoista aikaa Strasbourgin ensi viikoksi, jotta voisimme vielä käsitellä asiaa ennen kuin tarkistusten jättöpäivä lankeaa, eli 14.3. tarkistusten jättöpäivä. Meillä on tällä hetkellä noin 100 tarkistusta vielä, 100 äh, tarkistusta jo jätetty, ja lisää varmaankin tulee. Sitten eteenpäin. Rotus. Minäkin haluaisin kiittää hänen äh, vakeasta työstä äh, kaikkien asu, as, kansalaisten ja viljelijöiden ja muiden tarpeet ovat aina hankalia. Meidän pitää tietysti myöskään sitten jättää, ummistaa silmiä tältä kokonaisu, kokonaisuudelta. Meidän pitää nähdä metsäpuilta ja ajatella biodiversiteettiä, ympäristön suojelua tämän kestävän kehityksen rinnalla. Minulla oli koko tukku kysymyksiä, mutta koska aika nyt valuu käsistä, haluankin keskittyä pariin kolmeen haluaisin näistä, äh, näistä äh, johdatausan kappaleista äh, siltä osin keskustellaan, mitä, mistä, mitä hän sanoo tästä ympäristön ja eläinten suojelusta ja näin poispäin. Nämä tavoitteet, näiden tavoitteiden kautta eurooppalaisen viljelijän tulevaisuutta ei pidä vaarantaa. Mutta eikö kuitenkin sitten ole niin, että tämä suorat tuet olet suunnattu juuri siihen, että, että viljelijä saa riittävän tuloon. Jos me nyt sitten ajatellemme näitä ykköspilarin kriteereitä, ja, ja todetaan sitten, että eivät ne sitten riitäkään. Ja sitten on jos lähdetään tästä eteenpäin, silloin me tietenkin sitten poistamme tarvittavat määrärahat, riittävät määrärahat siitä, jos niitä lähdetään siirtelemään pilarista toiseen myöskin sitä ajatellaan sitä, että yksi, yksityistaloudetta, huoltovarmuutta, silloin tietenkin että viljelijät että jaetaan ykkös- ja kakkosluokan viljelijöihin, e, todetaan, että, että rahoitus tuli, kävisi vaikeaksi sitten ilman äh, äh, maiden ja EUn rahoitusosuutta. Yhte, meillähän on tämän yhteinen maatalouspaita, YMP. Mitä se Y siinä sitten äh, tarkoittaa sitten, jos emme kerran pyri yhteisiin eurooppalaisiin ratkaisuihin? Sitten haluaisin sitten vielä selitettäväksi, mitä tällaisten hätälausekkeiden äh, ja tällaisten markkinahäiriöinstrumenttien kanssa, mitä niillä oikein tarkoitetaan? Ehdotus on sellainen, että ensi maanantaina 7. päivä äh, maaliskuuta kello seitsemän äh, asiasta käytäisiin lisäkeskustelua, eli puolitoista tuntia vielä lisää aikaa tämän asian käsittelyyn. Nyt sitten yhdeksän puhujaa ja minuutti per ö, henki. Edustaja Kalnietti. Kiitoksia puheenjohtaja. No toki toki yritän puhua lyhyesti, vain minuutin, mutta kyllä mielestäni tämä on aika syrjivää, koska täällä nyt monet ovat saaneet käyttää jopa kolme neljän minuutin puheenvuoroja. Kiitokset herra Dessille, joka on tehnyt kovasti työtä tämän mietinnön suhteen. Ymmärrän, että on vaikeaa saada meidän kaikki mielipiteemme ja kaikki eh, eri edut eh, pohjoista, etelä, idästä, länteen otettua huomioon yhdessä tekstissä. Mutta kaikkein tärkeää YMPssä on se, että tämä politiikka on reilua suorat tuet ovat yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Ähm, ja minä olen hyvin tyytyväinen siihen, että täällä halutaan määritellä alhaisin tulotukihehtaaria hehtaaria kohti. Tämän lisäksi pidän myös siitä, että näitä hehtaarikohtaisia tukia varten voidaan asettaa katto. Katsomme, että tämä 75 prosentin prosentin vähimmäissä raja, alaraja tulisi olla ja samalla sitten ylärajan tulisi ehkä olla 125 prosenttia. Olemme myös sitä mieltä, että ylimenokauden siirtymäkauden ei tulisi olla yli neljää vuotta. Kun katsotaan vuoden 2003 edellistä YMPn uudistusta, niin tuolloin siirtymäkausi oli kaksi vuotta ja se riitti aivan hyvin. Laajonin mietinnössähän näistä asioista jo keskusteltiin ja tietyt objektiiviset kriteerit todella pitäisi olla tukien jaolle. Tämä voisi olla esimerkiksi per capita laskettu tai pinta-alaa tai voitaisiin ottaa myös huomioon kulut, joita maanviljely vaatii kullakin alueella. Ja kyllä tässä hyvin paljon työtä on tehtävänä, mutta uskon, että löydämme kyllä yhteisen linjan. Kiitos. Ei kannata mennä ei, ei kannata nyt hätäillä, koska meillä on vielä ensi viikolla, ensi maanantaina aikaa käsitellä tätä. Eli nyt sitten Rova No niin, lyhennetään sitten puheenvuoro. Tässä kaikkea on käsitelty, mikä minullakin tulee mieleen, mutta minun tulee mieleen se, että että meillä on myöskin tällainen raho- talouden raho- ää, rahoituskriisi ollut Euroopassa, joka on vaikuttanut kaikkeen. Ja nyt meillä on sel- selkeää poliittista rajankäyntiä Euroopassa, joka tulee vaikuttamaan myöskin sitten ää, maatalouteen johtuen jo ma- maailman maatalouden kehityksestä. Jos me ajatellaan, mitä me kaikkea sitten odotamme ja vaadimme, maanviljelijöiltä, mutta tietenkin täytyy olla sitten yhtenä punaisena lankana sitten tämän, tämän toiminnan kannattavuus, eikä toisaalta sitten myöskään rajoitu sitten pelkästään toivellistaan. Kiitoksia. Ensin Kalinoski sitten Schmidt. Niin Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Des, kiitän tästä luonnoksesta. Tässä on vastauksia moniin kysymyksiimme ja tässä on myös tiettyjä haasteita, nimittäin Euroopan maatalouden kilpailun kyky maailmanlaajuisesti. Kilpailukykymmehän on heikentynyt ja tuonti kolmansista maista ei ota huomioon korkeita EU-standardeita esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin suhteen. Täytyy varmistaa, että näitä standardeja kunnioitetaan. Kyse on muustakin kuin rahan reilusta jaosta, toki siitäkin, ja sen on perustuttava objektiivisiin kriteereihin. Eroja on tällä hetkellä. Ja eroja täytyykin olla tietenkin, koska maanviljely eri maissa on erilaista, mutta kaiken täytyy perustua objektiivisiin kriteereihin. Ja mitä Lionsin mietinnössä todettiin, eli juuri nämä ää, perusteet ja objektiiviset kriteerit. Schmidt ja sitten Köstinger. Two points. I don't want to repeat uh, previous colleagues. Pari seikkaa mitä, mitä joo, tässä on sivuttukin, eli maaseudun, <laughs> maaseudun kehittäminen. Me totaisimme selkein sana, sanakääntein, että, että inno, in, e, inno, innovatiivisimmat ja, ja suosituimmat ja tehokkaimmat tuotteet ovat ne, joissa on eniten joustoa toteutettu, jotka, joilla on myöskin tällainen paikallisuuden leima. Ja mitä sitten tulee näihin äh, äh, vähemmän äh, turvattuihin alueisiin tulee, LFH-alueisiin tulee, siellä tietenkin tulee miettiä sitä sitten, miten me sitten tätä mietintöä näillä seuduina toteutamme. Ja, mutta yleisesti ottaen tämä on hyvä mietintö, vaikka sen soveltamisesta on vielä säätämistä. Schmidt kunnioitti puheaikaa aivan sekunnilleen. Nyt Köstinger. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä viitata siihen, että nyt kun ympäristötavoitteista puhumme ensimmäisessä pilarissa, niin ei tämä ollenkaan huonoa, huonoa työtä ole ollut. Hyvin paljon on tehty. Minun maassani 90 prosenttia prosenttia viljelijöistä on mukana näissä ympäristötoimissa ja tekee hyvin paljon työtä. Tätä ei tule unohtaa, kun ensimmäistä pilarista keskustellaan. Meillähän on jo täydentäviä ympäristötoimia ja olemme äh, tehneet hyvin paljon ja parantaneet äh, maaperän tilaa ja niin edelleen. Samoin on erittäin hyvä, kun puhutaan kriisienhallinnasta hallinnasta ja turvaverkoista. Niin kuin Deskin tuossa totesi, olisi tärkeää katsoa, onko tietopohja kaikkialla samalla tasolla, mutta joka tapauksessa tiedämme, mitä maatalousmarkkinoilla tapahtuu tällä hetkellä. Ongelmat ovat erittäin suuria korkean viljan hinnan vuoksi ja tämä johtaa sitten ongelmiin muun muassa – jalostusteollisuudessa tai esimerkiksi sikojen kasvatuksessa. Ja kyllä tämä on mielestäni erinomainen mahdollisuus meidän nyt toimia niin, että saamme aikaan sääntöjä myös keinottelun estämiseksi. Ja se, mitä tässä todettiin näistä erityistoimista liittyen nämä epäsuotuisiin alueisiin, esimerkiksi vuoristoalueisiin, nämä tuotantoon sijoitut tuet esimerkiksi emolehmien osalla tarvitaan ehdottomasti, koska muuten esimerkiksi vuoristoalueilla ja epäsuotuisilla alueilla ei voida varmistaa maataloustuotantoa. Ja haluaisin myös viitata nuoriin viljelijöihin. Se on kyllä asia, joka ansaitsee erityishuomiota ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että esittelijä tämän ottanut huomioon. En ole kuitenkaan ihan varma siitä, että riittävätkö nämä toisen pilarin toimit aivan täysin vai pitäisikö meidän olla nuorten viljelijöiden osalta ehkä vieläkin rohkeampia. Kiitos. Prego, onorevole Vlos. Ja sitten edustaja Vlosewicz, Janjo. Panie przewodniczący, chcę ja przedstawić swoje uwagi. Mm, kiitoksia e, kovasti. Minä haluaisin puhua e, YMPn tulevaisuudesta. No, aluksi kiitokset herra Nessille. E, tämä on hyvä pohja, vankka pohja tulevalle työlle ja tuleville ratkaisulle. Mietintö on äh, oikean suuntainen. Äh, tässä todellakin kannetaan huolta äh, maatalouden tulevaisuudesta Euroopassa. Mitään kovin rohkeita ehdotuksia ei kuitenkaan ole päästäksemme, jotta päästäisiin eroon uusien vanhojen jäsenmaiden välisistä suurista tukieroavaisuuksista koska, koska teemme yhteistä maatalouspolitiikkaa, kaikkien maiden tulisi olla tietenkin siinä mukana. Toki paikallisia alueellisia eroja tulee suvaita, niin kuin jäsenmaissa on, suht, ajatellen tapaa, jolla maataloutta harjoitetaan. Tämä tietenkin sitten muuntuu myöskin eroavuksiksi suorissa, tila, suorissa tulotuissa, mutta ei sen pidä periaatteessa sitten Äh, äh, pelkästään määrätä sen mukaan, mistä maasta viljelijä on. Periaatteiden ja lähtökohtien tulisi olla samat kaikille viljelijöille. Äh, varojen jaossa on epäoikeudenmukaisuuksia tämän äh, kymmenen sen äh, äh, vuosijakson aikana monet viljelijät ovat saaneet vähemmän tukia kuin hän olisi, olisi oikeutta. Ranskan vallankumouksen aikaan puhuttiin vapaudesta, mutta ei vapaus vapaus auta, e, jos ei, jos ei ole tasa-arvoa. Sitä ilman ei ole myöskään oikeudenmukaisuutta. Meidän tulisi luoda yhteiset kriteerit viljelijän tukemiseksi. E Herra Agnew. Mikrofoni. Albert, I understand from the emails you become a... Eh, eh, olet tainnut, eh, sinusta Albert on vissiin tullut sossu. Jopa, jopa, Britannian maatalousministeri kuva, kuvasi sinua sosialistiksi. Ehkä sinä voisit nämä, torjua nämä huhut olen iloinen, että, että sinä olet tässä esittelijä ja että, että olet ainoa, ainoa jonka on tukea kommentoida sen, että emme me säällä mitään voi, jos kun puhutaan näistä ilmaston lämpimistä. En tiedä, miten sitä ajattelet saada hallintokulut kuriin. En tiedä, mistä saamme yhteistä, yhteisen tuen tähän. Britannialle erittäin hyvin, huonosti rahaa. E, e, erityisesti, erityisesti brittiviljelijät eivät hyväksy sitä, että heidän vähäiset kansalaiset rahansa valovat Eurooppaan. Ja tämän, 59 sekuntia puheenjohtaja. Kiitokset. Ja Sitten Eera Sikiewicki ja Rova Klas. Moje pytanie jest, gdzie mamy drugi filar? Minulla on kysymys, mihin tämä toinen pilari sitten päätyy, joka koskee sitten tätä alueiden maaseudun kehittämistä, äh, joka aiemmin oli äh, tuki äh, kolmatta pilaria. Ja nyt kun puhutaan maatalouden nykyaikaistamisesta uusissa jäsenmaissa, ähm, uudet jäsenmaathan tätä nykyaikaistamista todellakin kaipaavat. Ennen vanhaan ykköspilarin epäsuhdat siirtyvät sitten tänne kakkospilariin. Siellä, siellä edesautettiin ma- maatalouden nykyaikaistamista uusissa jäsenmaissa. Tämä oli ensimmäinen pointtini. Ja toisekseen sitten, miksi sitten äh, ylipäätänsä äh, interventioita tarvitaan maatalousmarkkinoilla? Ilman näitä interventioita maatalousmarkkinat äh, ovat tuhoon tuomittuja. Ja sitten viimeinen seikka, jos ajatellaan komissio on halunnut toteuttaa uudistusta niin, ettei mitään uudistusta oikeasti tulisikaan. Kiitoksia. Aivan ensiksi kiitokset Albert Tessille. Ihan mitään helppoa tehtävää ottanut kantaakseen ja hänen täytyy nämä asiat nyt tuoda yhteen. Olen hyvin iloinen siitä, että voimme tässä askel, askeleelta edetä jäsenvaltiot ja paitsi jäsenvaltiot myös muutkin Äh, pitävät kiinni omista kannoistaan, eivätkä halua neuvotella tai luopua kannoistaan. Äh, ensin täytyy huolehtia rahoituksesta, haluamme säilyttää rahoituksen ja haluamme voimakkaan ensimmäisen pilarin. YMPn olemassaolon koko aikana on yhä uudelleen jouduttu perustelemaan, mihin nämä rahat tarvitaan. Mielestäni Alpe Tessin perustelut ovat erinomaiset. Tarvitsemme yhteiset säännöt, joista on kuitenkin äh, oltava alueellista joustavuutta. Tämä on hyvin vaikeaa. Ja sitten täydentävät ympäristötoimet, valvonta. Näiden suhteen täytyy katsoa, koska tilanteet ovat hyvin erilaiset Euroopan unionin eri alueilla. Meidän täytyisi käyttää tilaisuutta hyväksemme viitataksemme siihen, mitä maatalous eh, tuo, mitä se meille tarjoaa kulttuurimaisemat, terveellinen ympäristö, terveelliset elintarvikkeet, maaseudun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 äsken viittasi tähän vapauteen, veljeyteen ja tasa-arvoon. Ja väitti, että meillä ole täällä tasa-arvoa. Haluaisin vähän sitä täsmentää. Meillä on kyllä tasa-arvoa. Kaksikin, kahdenkinlaista tasa-arvoa peräti. Ensinnäkin yksi tasa-arvo, joka, joka koskee joitakuita vanhojen jäsenmaita ja sitten tämä uusien, uusien jäsenmaiden tasa-arvo. Mehän puhumme kahden raiteen tai kahden vauhdin Euroopasta. Jos me puhumme nyt yhteisestä maatalouspolitiikasta, meillä on tässä siinä kahta erilaista tasa-arvoa. Me, me, tämä, tähän on, on saatava loppu meidän pitää saavuttaa yksi yhtenäinen Eurooppa, jossa kaikkia jäsenmaita kohdellaan tasa-arvoisesti. Toki suorissa äh, tuissa pitää olla äh, maakohtaisia joustovaroja ja eroavaisuuksia, mutta äh, nimenomaan sen, sen vuoksi siltä, siltä perusteelta, missä maassa sitten missä maassa kyseinen viljelijä tointaan harjoittaa meidän pitää äh, kuitenkin äh, poistaa nämä epäoikeudenmukaiset eroavaisuudet. Mehän äh, puhumme puolisista ja oikeudenmukaisista maksuista ja tuista. Varojen jakamisen pitää tapahtua oikeudenmukaisesti ja jokaista on myöskin sitten kohdeltava oikeudenmukaisesti tämän tavoitteen saavuttamiseksi, ellei tähän päästä. Oikeudenmukaisuus saa odotuttaa itseään. Minä haluan, että kaikkia kohdetaan, kohdellaan oikeudenmukaisesti. Grazie, io vi chiedo. Kiitokset. Pyydän todella anteeksi kaikilta siitä, että joudumme tällä tavoin kiirehtien etenemään. Jos nyt Albertille sopii ja komission edustajille, joita oli täällä tänään neljä läsnä, sopii, tehtäisiin seuraavalla tavalla. Ensi maanantaina 7. päivä maaliskuuta kello 19 tavattaisin siis Strasbourgissa ja siinä yhteydessä Albert saa heti kättelyssä puheenvuoron ja voi tällä tavoin vastata kaikkiin niihin kysymyksiin ja kommentteihin, joita on tänään täällä esitetty. Ja myöskin tuossa yhteydessä komissioedustajat voivat rauhallisemmin vielä antaa lisäselvityksiä kysymyksiin. Mutta nyt sitten vielä lyhyesti, Albert, puheenvuoro sinulle. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Käyttäisin nyt vielä tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni kaikkia puheenvuoron käyttäneitä kollegoita. Mielestäni kriittiset puheenvuorot ovat erittäin tervetulleita, koska ne ovat hyvin rakentavia, mutta jos nyt tässä mietin tuota äskeistä puheenvuoroa, niin kollegakeskusteluissa olen todennut, että sana oikeudenmukaisuuskin aiheuttaa aika suuria mielipideeroja. Mikä on oikeudenmukaista? Tämä ei ole ihan helppoa ja sen olen monissa keskusteluissa todennut. Mielipiteet ovat hyvin kaukana toisistaan ja ne voisin teitä kaikkia lukemaan viime viikon maatalousneuvoston johtopäätökset. Siellä mielipiteet olivat vähintään yhtä kaukana toisistaan kuin mitä ne ovat täällä parlamentissa. Olen tässä nyt yrittänyt tiettyjä kantoja ottaa. Keskustelu jatkuu ja tosiaan Strasburgissa sitten ensi viikolla käytän tilaisuutta hyväkseni ja vastaan kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Kiitos. Grazie Albert, grazie a tutti, ancora scusa Kiitokset äh, ja valittelut komission edustajille. Me jatkamme tätä keskustelua Strasbourgissa. Keskustelu on tärkeä. Pyydän vielä koordinaattoreita jäämään äh, ihan lyhyesti paikalle, jotta voimme tehdä päätöksen ensimmäisestä kohdasta. Uh, okay, for the letter.